Bardzo dziękuję za wystąpienie. Paljon kiitoksia tästä alustuspuheenvuorostanne. Me viivytyksettä siirrymme ensimmäiselle kysymyskierrokselle. Ensimmäinen puhuja listalla on edustaja McGuinness. Proszę o zadanie pytania. Proszę jeszcze raz o przestrzeganie reżimów. Teillä on nyt puheenvuoroa Pitäkää kiinni puheajasta. Thank you, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenehdokas. Suuri osa alkupuheenvuorostanne oli omaste, omistettu markkinoille ja maataloustuotannolle, mutta minä haluaisin puhua tästä elintarvikeketjun loppupäästä. Jakelu ketjusta ja siitä, minkälaisia ongelmia siinä ja kuluttajilla on. Tässä haluaisin viitata vihanneskomitean hiljattaiseen lausuntoon, jossa mainittiin, että vihannessektori kärsii supermarketeista. Tämä ei ole vain irlantilainen ongelma. Tuottajat pelkäävät tilannetta poistuva komissio on toiminut? Uskotteko te, että toimet riittävät? Mitä te haluaisitte tehdä komission jäsenenä? Tässä kyseessähän on elintarvikeketjun kestävyys ja tuottajien pelkojen poistaminen. Nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä, sillä viljelijöiden tulot riippuvat tästä kysymyksestä. Tämä koskettaa myöskin nautasektoria. Kiitos. Ei ole epäilystäkään siitä, että jalostusteollisuus ja vähittäissektorin keskittyminen on johtanut parempiin neuvotteluasemiin ja olen iloinen edistyksistä, joita viime vuosina on otettu, jotta epäreiluista kauppakäytännöistä ja sopimuskäytännöistä on, on hankkiuduttu eroon. Ja tästä puhuttiin elintarvikeketjufoorumilla mutta käytänteet tietyissä, jäsenvaltioilla, tietyissä jäsenvaltioissa ovat puutteellisia täytäntöönpanon suhteen. Sieltä ei esimerkiksi löydy mahdollisuutta luottamukselliselle valitukselle eivätkä kaikki olleet liittyneet vapaaehtoiseen järjestelmään. Eli olen iloinen komission julkilausumalta, jossa puhutaan sitovista toimista jäsenvaltioille, mutta samaan aikaan näen, että usea jäsenvaltio Irlanti on viimeisin jäsenvaltio, jonka, joka on asettanut juridisia keinoja, joilla tähän voidaan puuttua. Eli komission täytyisi tarjota juridisia välineitä, jos vapaaehtoinen lähestymistapa ei vastaa näihin haasteisiin ja näyttäisi siltä, että tällä hetkellä ainakaan tilanne ei ole sellainen, että siihen olisi asianmukaisella tavalla puututtu. Ja toivon mukaan me voimme yhteistyössä maatalousvaliokunnan kanssa tehdä yhteistyötä, jotta saadaan tuottajille kohtuullinen hinta, eikä ole niin, että hinta laskee niin kuin tällä hetkellä on. Kiitos. Sitten seuraavaksi De Castro. Signor commissario designato, Quando la proposta di riforma Hyvä komission jäsenehdokas, kun yhteisen maatalouspolitiikan uudistuspaketti esiteltiin meille, eräät valiokunnan jäsenet sanoivat, että tämä oli painajainen tuottajille. Euroopan parlamentti on onnistunut tätä uudistusta parantamaan ja kielteisiä vaikutuksia vähentämään, mutta ei täysin. YMP vaikuttaa kilpailukykyyn, työpaikkojen syntymiseen, viljelyalan yritysten hyvinvointiin ja muihin seikkoihin. Mitä mieltä te olette näistä, olette näistä prioriteeteista? Haluaisitteko te puolivälin arvioinnin yhteisen maatalouspolitiikan alalla? Ja toinen kysymys. Meillä on jonkin verran henkilöitä, jotka ovat huolissaan siitä, että mielipiteen vapautta ei kunnioiteta, eikä vasta kysymyksiin, joita meillä on ollut tuomioistuimessa. Haluaisitteko te käydä avointa vuoropuhelua parlamentin kanssa tulevina viitenä vuotena ja kunnioittaa kaikkien ilmaisuvapautta? Ensinnäkin mä sanoa, että totta kai täysin teen yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja Euroopan parlamentin kanssa. Se kuuluu tehtäviini komission jäsenenä. Ymmärrätte varmasti, että on poikkeuksellisia tilanteita, mutta ne olisivat todella poikkeuksia. Olen osoittanut sitoumukseni ja alustuspuheenvuorossani siihen, että toimin yhteistyössä tämän parlamentin kanssa toimin niin avoimesti kuin on inhimillisesti mahdollista komission jäsenenä. Mielelläni tapaan muodollisesti ja epämuodollisesti jäseniä tästä valiokunnasta. Ette varmaankaan näe, että olisi mitään puutteita yhteistyön valmiuksissani. Mitä tulee YMPn uudistukseen, olen vakuuttunut siitä, että uusi yhteinen maatalouspolitiikka on selkeästi vihreämpi kuin aikaisempi. Ensimmäistä kertaa 30 prosenttia suorista tuesta on riippuvaista lisäympäristötoimista. Maaseudun kehittämisohjelmissa on sama. Olen kuullut kritiikin, mutta sanotaan, että suuri valtaosa jää viehdyttämisen ulkopuolelle. Alle 15 hehtaarin rajasta on puhuttu, mutta 80 prosenttia kuitenkin koko maatalousalasta on mukana. Viehdyttämistoimien vaikutukset – ja tämä liittyy tähän tiedon antoon komission ja parlamentin osalta, niin kaiken kaikkiaan puhutaan hyvistä toimista, joita on nyt toteutettava. Teen yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja meillä on oma yksikkö komissiossa, joka auttaa jäsenvaltioita täytäntöönpanossa. Ekologisia aloja katsotaan vuoden kuluttua, sitten puolivälin arviointi, kunhan meillä on riittävästi tietoa ja varmasti olen läheisessä yhteistyössä otan huomioon parlamentin jäsenten esittämät huolet, samoin kuin jäsenvaltioiden, mitä tulee nykypolitiikan täytäntöönpanossa. Nyt on mennyt pitkä aika neuvotellessa. Tiedän, että parlamentti on vankasti ollut tässä prosessissa mukana ja tehnyt monia tarkistuksia alkuperäisiin ehdotuksiin. Ei pitäisi nyt ehkä liian nopeasti tuomita tätä ennen kuin nähdään, miten käytännössä tämä on toiminut vuoden kuluttua. Kiitos sitten edustaja Nikos. Mr. President. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas, kun minusta tuli tämän valiokunnan jäsen vuonna 1989 yhteinen maatalouspolitiikka oli noin 55 prosenttia budjetista, nyt se on alle 40 prosenttia. Sitten tuli voivuoret ja naudanlihavuoret ja nyt me olemme nettotuojia. Kaikki puhuvat elintarviketurvallisuudesta, mukaan lukien komissio ja YMPn uudistuksen myötä ei kuitenkaan ole mitään tehty byrokratian vähentämiseksi. Ei minkäänlaista yksinkertaistamista ole tapahtunut. Tuletteko te varmistamaan, että maatalous on komissiokollegiossa painopistealue, jotta siihen ei enää kohdisteta lisää leikkauksia ja että se heijastelee maatalouden todellisuutta? Lisäksi kun kiintiöt, maitokiintiöt häviävät maaliskuussa, niin oletteko te valmiita tukemaan Ähm, viljelijöitä, jotta he saavat kohtuulliset intervaatiot ja jotta tämä heilahtelevaisuus äh, maitotuotemarkkinoilla voidaan kompensoida. Edustaja Niklasson, kuulen sananne ja tulen puolustamaan budjettia mahdollisimman hyvin. Luonnollisesti neuvostolla ja parlamentilla tässä on suuri rooli täytettävänään Lupauksia on tehty ja olen varma, että tekin omat sitoumuksenne täytätte, kun meillä on käsittelyssä yhteisen maatalouspolitiikan talousarvio. Mielestäni on aihetta olla tarkkaavainen näiden vähän leikkausten kohdalla ja puolustaa maatalouden talousarviota. Olen samaa mieltä siitä, että tiettyjen uudistusten byrokraattinen luonne aiheuttaa huolta ja olen samaa mieltä siitä, että hallinnollisen taakan ja byrokratian leikkaaminen on tärkeimpiä asioita tulevina viitenä vuotena. Olen jo sanonut, että tämä viherryttäminen ja monet toimet maatalouspolitiikan alla tulevat vähentämään tätä taakkaa ja tulemme varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa tekemään läheistä yhteistyötä, jotta tämä toteutuisi. Hiljattaiset tapahtumat Venäjän Ukrainan kriisissä osoittavat, että me tarvitsemme selkeästi yhteisen markkinajärjestelyn turvaverkkoja. Maitotuotteiden osalta ilmastohuoli on perusteltu ja muissakin tuotteissa näin on. Mutta me olemme vuoden 1992 jälkeen tehneet suuria uudistuksia, että meillä olisi markkinoihin keskittyvää politiikkaa. Tämä on toiminut markkinajärjestelyt. Nämä ovat auttaneet meitä minä tarkastelisin sitä, että puutam, poistamme maito- ja sokerialalla tuotantorajoitteita ja käytämme tätä mahdollisuutena luoda lisää markkinamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Tulevina viitenä vuotena on selkeää, että meidän täytyy monimuotoistaa toimintaa ja tarttua erilaisiin kauppa- ja markkinamahdollisuuksiin toisilla markkinoilla. Olen sitoutunut johtamaan tässä esimerkilläni tässä kauppakysymyksissä. Sitten edustaja Rode. Mr. Hogan, delighted to see you. Huomenta, edustaja Hogan. Hienoa tavata jälkeen, jälleen. Pidin kovasti alustuksesta niin kiitos siitä. Mutta kuten mainitsitte, asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Yksi valtavista haasteista, joita viljelijät kohtaavat, jatkuvasti, on se, että monien asetusten ja direktiivien täytäntöönpano on niin vaihtelevaa jäsenvaltioissa. Tämä johtaa siihen, että viljelijät eivät saa nauttia tasavertaisista kilpailun mahdollisuuksista. Olisi oikein painottaa sitä, että jos ei ole tiukkaa kilpailua tasavertaisin mahdollisuuksiin Euroopassa, niin silloin kohdataan kyllä vaikeita aikoja, kun lähdetään vapaakauppaneuvotteluihin muiden maiden kanssa. Kysymykseni kuuluu, miten te aiotte komission jäsenenä huolehtia siitä, että reilu tasavertainen kilpailutilanne on asioista kaikki voivat nauttia, kun tiedämme, että tällaiset lainsäädännön tarkastelut ja aikataulut eivät siitä huolehdi? 2006. Kiitos. 2006 EUsta tuli ensimmäistä kertaa nettoviejä elintarvikkeiden kohdalla. Ja sitten tässä on ollut heilahtelua viime vuosina, mutta 2013 meistä tuli nettoviejä uudelleen, eli meistä on tullut kilpailukykyisempi muutosten myötä ja markkinavetoinen lähestymistapa on sellainen asia, jota puolan ja edellisessä vastauksessani jo sanoin, että aion johtaa tätä edestä käsin ja hakea kauppamahdollisuuksia muissa, muista maista. Mutta syy kilpailukyvyn menestykselle on se, että tuottajille on mahdollistettu kilpailukyvyn hankkiminen. Olemme painottaneet tuottajien roolia tehokkuuden kasvattamisessa ja tämä parantaa kilpailukykyä ja me olemme vahvistaneet tuottajajärjestöjä Euroopan unionissa ja me olemme tavoittaneet, tavoitelleet downstream-sektorin saavuttamista laajasti, aivan erityisesti maitotuotesektorilla ja hedelmä- ja vihannesektorilla. Eli minä sanoisin teille, että byrokratian vähentäminen ja markkinavetoinen politiikka ovat minun filosofiani etunenässä seuraavan viiden vuoden aikana. Bardzo dziękuję pani poseł Senra. Sitten seuraavaksi Senra. Obrigada, presidente, en portugués. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt portugaliksi. Euroopan maatalouspolitiikka tuhoaa tuhansia viljelmiä joka päivä. Oletteko te pohtimassa mahdollisuuksia tukea viljelijöiden elinkeinoa Euroopassa? Onko teillä tarkoitus luoda uudenlainen järjestelmä, joka takaisi riittävät tuet maanviljelijöille ja riittävät palkkiot heidän työstään. Onko teillä suunnitelmissa minkäänlaisia toimia jotka tukisivat kiintiöiden poistumisen aiheuttamia vaikutuksia. Onko teillä minkälaisia markkinatoimia suunnitteilla, jotka auttaisivat äh, maanviljelyjen taloudellista ahdinkoa. Minä haluaisin puhua Euroopan unionin ja Kanadan välisestä äh, CETA-sopimuksesta. Mitkä maataloussektorit otetaan mukaan tähän sopimukseen ja mitä tulette tukemaan, tekemään, että voisitte tukea viljelijöitä tässä tilanteessa? No minusta tuntuu, että uudistukset, jotka on hyväksytty, toimivat aivan toisin kuin mitä annoitte ymmärtää. Meillä on perustulotaso maanviljelijöille kautta EUn. Sitten meillä on viherryttämistuki ja maaseudun kehittämisohjelmien kautta on lisätuloa 5000 euroon pienviljelijöiden osalta Irlannissa esimerkiksi – Pinvelleiden osa, osuus on iso. 69 prosenttia viljelee alle viidellä hehtaarilla. Tämä rakenneuudistusten osalta tärkeä. Lisäksi tarvitaan elinkykyinen maatalous. On otettava huomioon mahdollisuudet. Hallinnollinen taakka, joka kohdistuu pienviljelijöihin, on tärkeä kysymys. Siihen onkin jo puututtu uudistuksessa. Jos ajatellaan viherryttämistä ja ekologisia aloja, niin kaikkialle 15 hehtaarin on jätetty ulkopuolelle. Jäsenvaltioille on annettu paljon myös joustoa, mitä tulee lisätukeen siihen, että jaetaan uudella tapaa tuet. Eli minusta kaikkiin toimiin on ryhdytty edellisessä komissiossa myös teidän tuellanne viime mandaatilla, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että viljelijäperheet selviävät maidosta. Nämä asiat ovat olleet esillä vuodesta 2008. Säännöt ovat selvät kaikille. Prosentilla on lisätty maintokiintiöitä siitä lähtien vuosittain. Tämä on osa tätä pehmeää laskua. Mielestäni olisi epäreilua muuttaa sääntöjä kesken kaiken, kun ihmiset ovat suunnitelleet toimiaan, tutustuneet sääntöihin. Ja seuraavan maitomarkkinointivuoden jälkeen voimme tarkastella tilannetta meidän on ajateltava tätä pehmeää laskua, mutta jos ajatellaan, että 20 maidon maata ei päässyt kiintiöön viime vuonna, sekin on pidettävä mielessä. Sitten edustaja Hausling. Ja herra Hogan, äh, Sie waren... Niin kiitos. Herra Hogan, Irlannin ministerin olitte vastuussa siitä, että EUn nitraattidirektiiviä pehmennettiin eikä noudatettu niin, että monilla aloilla juomavesi on uhattuna. Voitteko ottaa kantaa siihen, miten tässä näin kävi? Ja että 50 prosenttia viljelijöistä Iranissa ei pidä nitraattidirektiivistä kiinni. Te puhuitte myös paljon yksinkertaistamisesta, mutta vähemmän ympäristöstä ja kestävästä maataloudesta. Eikö tästä tulekaan painopistealuetta teidän työssänne? Kiistattahan maataloudella on myös kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, niin näitä kielteisiä vaikutuksia on rajoitettava. Ja luonnonmukaisesta viljelystäkään ette sanoneet sanaakaan. Miten haluatte sitä edistää EU:ssa? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nitriittidirektiivi, se on tuottanut koko joukon ympäristöystävällisiä toimia, jotka liittyvät vesistöön. Meillä on täydentävät ympäristöehdot ja tämän direktiivin lisäksi tässä on vastuita asetettu maanviljelijöille. Kuulen myöskin toisenlaista puhetta, mutta meidän täytyy löytää oikea tasapaino. Ja kaksi jäsenvaltiota jo ryhtyi esiasetuksen toteuttamiseen Irlanti ja Hollanti ja näihin otin lupa, mutta tällä oli suuria vaikutuksia viljelijöihin. Ja tämä kuuluu Irlannissa ympäristöministerille. Olen täysin samaa mieltä sitä, että tätä direktiiviä täytyy tarkastella, jotta löydetään oikea tasapaino hyvän vedenlaadun välillä ja sen välillä, että meillä on täydentäviä ympäristöehtoja ja muita viherryttämiskeinoja, jotta saatetaan, saavutetaan nitraatille asetetut tavoitteet. Solidaarisuutta tarvitaan, jotta me onnistumme suojelemaan maaperää ja vettä. Olen kolme ja puoli vuotta elämästäni Irlannissa käyttänyt siihen, että näin tapahtuisi saastuttaja maksaa periaate ja käytin aikani sen varmistamiseen, että suojelemme lähdettä, mutta myöskin veden laatua. Ja kolmanneksi luomuehdotus. Tiedän, että olette itse ollut tässä esittelijänä ja odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Meidän ei tulisi viivytellä tämän ehdotuksen kanssa. Meidän tulisi itse asiassa kiihdyttää vauhtia parlamentissa ja tehdä yhteistyötä valiokunnan jäsenten kanssa, jotta me saamme yksinkertaistetun ehdotuksen, koska se on tärkeää kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta, jotta me saamme tällaisen luomuehdotuksen jokaisen jäsenvaltion mahdollisimman pian. Sitten seuraavaksi The bad news is... Hyvää huomenta, herra Hogan. Huono uutinen teille on se, että kysyn tätä kaksi kysymystä inkvisiittorimaisesti tänään. Oletteko te sitä mieltä, että yhdistymässä kuningaskunnassa voitaisiin toimia niin, että minä itse ja Elisabeth Transk, joka äh, toimii maatalousministerin tehtävissä, äh, voisivat olla teihin yhteyksissä. Meillä on äh, suuria äh, kokemuksia erilaisista erittäin huonoista vaikutuksista mm, maanviljelykseen ja mehiläisiin. Me voisimme tässä sanoa, että meidän tulisi toimia niin, että James Hallow voisi omin sanoin selittää sektorin ongelmia. Voisimme vierailla viljelmillä joilla Euroopan unionin torjunta säännöt ovat aiheuttaneet suuria ongelmia ja toimia muutoinkin näin. Tulisitteko vieraaksi meidän mukaamme? Well, don't, expect, don't, expect, me, don't expect me to farm your land as well. Älkää nyt olettako, että tulee vielä viljelemäänkin maatanne. You've covered a broad range of subjects. That katoitte valtavan määrän kysymyksistä. Nämä varmasti ovat tuttuja teidän tilallenne, mutta mehiläiset ja monimuotoisuut, kaikki kysymykset, ongelmat teillä, johtuvat ehkä siitä, että vietätte täällä liian paljon aikaa. Mutta toki vastaan sitoumuksiin ne käyn kaikissa jäsenvaltioissa. Tulen myös yhdistyneen kuningaskuntaan ja toivottavasti kansanäänestyksen kautta päästään mahdollisista vaikeuksista myös. Eli meillä olisi kokonainen viiden vuoden kausi aikaa tehdä tätä työtä, mutta te viittasitte aitoihin, aidon elämän jokapäiväisiin ongelmiin jokaisella tilalla. Te olette muiden valiokunnan jäsenten kanssa olleet muotoilemassa suunnitelmia ah, tulevalle viidelle vuodelle YMPn osalta. Ja tässä piru pikkupräntissä, eli meidän on tehtävä työtä sen sitoumuksen mukaan, jota olen tänään esittänyt, jotta voidaan harmonisoida ja yksinkertaistaa prosessia. Ehkä voisin käydä joillain näistä yhdistyneen kuningaskunnan tiloista, ja jos hyvin käy, niin pääsen teidän tilallenne. Kiitos. Ja Seuraavaksi puheenvuoron saa Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos komission jäsenehdokas. Olette mitä tervetulleen kokoukseemme. Maido, maitosektori on edelleen, se kärsii edelleen hintojen heilahdusta, koska markkinakysyntä on ennakoimattomampaa, tuotanto ulkomailla on kasvanut ja sitten on vielä Venäjän saarto. Ja eilen tuotanto laski jälleen kerran ja haluaisin tietää, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta maitoteollisuutta suojeltaisiin hintojen heilahtelulta ja minkälaisissa olosuhteissa olisitte valmis miettimään vientipalautusten käyttöönottoa. Ehkä tässä nyt on kysymys siitä, että hieman näprätään YMP-asetusta. Voitteko taata meille jonkinlaisen puolivälin tarkastuksen, koska tämä YMP on todella raskas maanviljelijöille, eikä se edesauta elintarviketuotantoa. Paljon kiitoksia. Epäilemättä paljon volatiliteettia on ollut markkina, markkinoilla maataloustuotteiden osalta ja 7,3 prosenttia maitotuotteiden hinnat ovat laskeneet äh, globaalilla markkinoilla. Tämä on melkoisen huolestuttavaa ja tämä johtuu monista asioista, kuten Venäjän markkinoiden äh, sulusta ja tilanteesta, joka on syntynyt hyvien ilmastolosuhteiden vuoksi. Ja luonnollisesti Kiinan laskenut kasvu on jotakin, mitä ei voi jättää sivuun, kun tarkastelemme näitä ongelmia. Mutta haluaisin sanoa, että todellinen kysymys markkinatoimista liittyen yhteiseen markkinajärjestelyyn täytyy ottaa myöskin käsittelyyn, mukaan lukien nämä vientirajoitukset, mutta kun me tarkastelemme markkinajärjestelyä, meidän täytyy ottaa myöskin huomioon vienti. Mikään yksittäinen toimi ei kuitenkaan pysty yksin tuottajien tuloja suojaamaan. Meillä tulee olemaan puolivelen arviointi YMPssä, kun meillä on riittävää tietoa, jotta voisimme hyvin nämä teidän esittämänne asiat arvioida. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy drugą Paljon kiitoksia. Sitten käynnistämme toisen kysymyskierroksen. Ensimmäisenä edustaja Dorfman. Ja, äh, niin, arvoisa komission jäsen ehdokas. Puhuisin vielä maidosta. Maidon tuotanto, erityisesti vuoristoalueilla. Komissio on tehnyt tutkimuksen kiintiöiden lakkauttamisesta ja siinä on todettu, että tällainen keskittyminen suotuisille alueille johtaisi siihen, että tuotanto katoaisi epäsuotuisilta alueilta ja vuoristoalueilta. Ja parlamentissa on tehty omalaite mietintö, jossa on pohdittu sitä, miten voitaisiin vastustaa tällaista kehitystä. De facto kuitenkaan ei ole tapahtunut mitään, pian kiintiöistä luovutaan ja tällainen huoli on edelleen olemassa vuoristoalueilla, joilla usein ei ole vaihtoehtoa maidon tuotannolle. Lähdettekö vielä joihinkin toimiin? Mitkä ovat teidän mielipiteenä tässä asiassa? When the outcome of your negotiations uh, on the CAP reform Neuvottelun lopputulos YMPn osalta antaa paljon liikkumavaraa jäsenmaille. Tämä on hyvin mielenkiintoista. 27-28 jäsenmaassa tulee ottamaan mukaan vapaaehtoisia toimia, maksujen uudelleenjärjestelyjä. Kaikki nämä toimet ovat myöskin maaseudun kehittämisohjelmassa mukana ja niillä on mahdollisuus tarjota tukea syrjäisten seutujen asukkaille. Minä olen hyvin tietoinen siitä tarpeesta, joka meillä on luoda maaseutualueille, erityisesti syrjällisille alueille työpaikkoja. Maa, maitosektori on erittäin tärkeä näillä maaseutualueilla. Me tulemme tarkastelemaan varmastikin sitä, kuinka jäsenmaat toteuttavat YMP-uudistustoimia tällä hetkellä ja katsomme, tarttuvatko he tähän politiikan painopisteeseen. Meidän täytyy katsoa, kuinka YMPn uudistusta toimeenpannaan ennen kuin ryhdymme arvioimaan sen vaikutusta kaikilla alueilla, mukaan lukien syrjäiset alueet. Jos meillä on jokin ala, esimerkiksi äm, vuoristoala, jolla tätä voidaan kehittää, voimme tarkastella asiaa. Kiitos sitten edustaja Andri. <coughs> Oui, monsieur le commissaire désigné, je suis de... Kiitos. Istun tässä teidän takananne hintojen volatiliteetti aiheuttaa heilahteluja maanviljelijöiden tulotasoon. Tämänhetkinen laissez-faire-politiikka ei ole sopiva, jolla me voisimme puolustaa kilpailukykyistä kestävää maataloutta, joka loisi työpaikkoja ja kasvuja kaikkialla Euroopan unionissa. Tuletteko asettamaan kyseenalaiseksi ryhtymällä toimiin tämän kriisinhallinnan? En halua nyt palata maitokysymykseen, koska Dorfman jo siitä puhui aivan erityisesti herkillä alueilla ja välimuotoalueilla. Oletteko valmis täysin saamaan aikaan kunnioitusta Euroopan unionissa, mitä tulee suojeltuihin maantieteellisiin merkintöihin ja tuletteko aktiivisesti olemaan mukana suojattujen maantieteellisten merkintöjen suhteen viinialalla esimerkiksi Ikanin yhteydessä, joka siis Amerikasta hallinnoi nimiä internetissä. I'm very conscious in the country that you know best about the importance of this. Niin, tiedätte omassa maassanne varmasti tärkeänä tämän aiheen maantieteelliset merkinnät, jotka on rekisteröity. Alkuperämerkinnästä on kyse ja niitä suojellaan kovasti petoksia ja väärennöksiä vastaan sellaisten tuotteiden osalta, joita ei tehdä sääntöjen mukaan. Komissio on esittänyt monia toimia, joilla voidaan vahvistaa EUn valvintajärjestelmä kaiken kaikkien, jotta voidaan vastustaa elintarvikepetoksia. petoksia Sanko-pääosastolla on tällainen verkosto, jolla pyritään vaihtamaan tietoa elintarvikepetostapausten yhteydessä, erityisesti silloin, jos rikkomuksia tapahtuu rajat ylittävästi. Osana kauppaneuvotteluita aivan varmasti olemme hyvin tietoisia näistä kysymyksistä. Neuvottelut TTIP-sopimuksesta ja muista sopimuksista Japanin tai Mercosurin kanssa, niin varmasti aina katsotaan hyvin tarkkaan maantieteellisten merkintöjen asemaa, mutta voin vakuuttaa, että mitä tulee viinialan tärkeyteen Ranskassa ja muualla, 60 prosenttia maailman tuotannosta on Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Tämä on todella tärkeä kysymys. Ja me emme tässä luovuta varmaankaan mitään Yhdysvaltain tai muiden ottelukumppaneiden suuntaan, kun maantieteellinen merkintä on meille niin tärkeä asia. Kiitos sitten Wojciechowski. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää komission jäsenehdokas. Kymmenen sekunnin ajan puheessanne käsittelitte äh, Venäjän vientikieltoa ja meillä on valtava ongelma, hyvin syvä kriisi tämän vientikiellon seurauksena erityisesti niissä maissa, jotka ovat Venäjän naapurimaita, kuten Suomi, Baltian maat ja Puola. Minun kysymykseni on seuraava. Tuletteko te käyttämään kriisivarantoa, joka on luotu artiklan 25 pohjalta asetuksessa 1306 on aivan ehdottoman välttämätöntä tähän kriisivarantoon turvautua. Meidän on tarkoitus asiasta keskustella täysistunnossa Strasbourgissa. Mikä teidän kantanne tähän asiaan on? Esimerkiksi Puolan viljelijät eivät ole saaneet minkälaisia korvauksia tällä hetkellä. Well, first of all, let me clarify Ensinnäkin kriisitoimet, joihin tähän mennessä on ryhdytty, ne heijastuvat vuoden 2015 talousarvioon. Eli meidän täytyy tarkastella tätä vuoden 2015 puotteissa ja 15. lokakuuta mennessä, kun komissio päivittää menotasonsa vuodelle 2015, niin me tiedämme, mikä hinta tämänhetkisistä kriisitoimista on. Milanon neuvostokokouksessa keskusteltiin tästä myöskin ja lisätuesta ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta komission jäsen on puhunut 165 miljoonasta eurosta lisätukena. Varantoasia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me haluamme ottaa rahaa kriisivarannosta, niin silloin me otamme rahaa äh, maanviljelijöille maksujen muodossa. Tämä on asia, tämä on eurooppalainen asia ja se on luotu maatalouspolitiikkapäätöksillä Minä tulen tekemään komissiokollegion kanssa, jotta varmistettaisiin se, että tämä kyseenomainen varaus, sitä suojellaan äh, aivan erityisesti silloin, kun on tehty ulkopolitiikassa äh, päätöksiä siitä, että tiettyjä toimia tulisi rahoittaa erityisrahastoista. Bardzo, bardzo dziękuję. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Rode. Mr. Hogan, I'm a bit split. Kiitos, herra Haukan. En oikein tiedä, kysyisinkö ensimmäisen kysymykseni uudestaan, kun ette vastannut siihen epätasa-arvoisesta täytäntöpanosta, tai siirrynkö toiseen aiheeseen, joka on myös tärkeä. Valitsen tuon vaihtoehdon B, mutta teille tulee esiin ensimmäinen kysymykseni, kun tapaamme seuraavan viiden vuoden aikana. Siis joka kerta, voin vakuuttaa. Mutta toinen kysymykseni liittyy uusien markkinoiden avaamiseen. Se on hyvin tärkeä nykytilanteessa. Tanskassa meillä on maatalousministeriössä tärkeä perinne muuallakin, ettei virkamiehiä käytetä ainoastaan valvomaan kunnollista täytäntöönpanoa, vaan myöskin toimitaan lähettilänä maatalousalaa tukemalla niin, että maataloussektori voi avata ja päästä uusille markkinoille. Tällaista Eurooppa tarvitsee nykytilanteessa. Joten kysyisin teiltä, oletteko valmis kehittelemään uutta kulttuuria komissiossa, jossa asiantuntijat eivät ole aina puolustusalalla, vaan ovat aktiivisia, kun pyritään, pyritään luomaan ja avaamaan uusia markkinoita? Kiitos. Vastaus on kyllä. Tulen aktiivisen roolin ottamaan itsekin ja odotan äh, kaikilta minun kanssani työtä tekeviltä samaa asennetta. Me emme voi kaikkia geopoliittisia ongelmia Venäjän, Ukrainan ja Lähi-idän äh, alueelta ratkaista. Meidän täytyy avata uusia markkinoita ja tässä me tarvitsemme kaikki mukaan työhön. On tarvetta paremmalle koordinoinnille, mitä tulee markkinoille pääsyn tukemiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että me olemme kaikessa aina onnistumassa, mutta tarkoitan, että me emme välttä poliittisesti vaikeita asioita. Haluamme varmata, varmistaa sen, että meillä on toimivat markkinat, jotka takavat kohtuulliset hinnat, ja minä tulen turvautumaan tähän turvaverkkoon. Minulla on markkina toimien osalta, erityisesti nyt kriisin aikana, käytössä työkalupakki. Meillä on 30 miljoonaa euroa tulevien vuosien aikana varoja käytössä, jotta voisimme koordinoida paremmin markkinoita ja minä tulen niihin turvautumaan. Kiitos sitten edustaja Carthy. Commissioner designate. Hyvä komission jäsenehdokas. Jäsenet ovat jo kuulleet äh, näistä asumiskysymyksistä, kun olitte ministerinä Irlannissa. Voitteko vahvistaa valiokunnalle, kuinka monta poliittista vastustajaa ja kuinka monta toimittajaa on saanut juridisen haasteen teiltä tähän asiaan liittyen. Ja Irlannin parlamentissa on myöskin epäilty sitä päätöstä, jota te teitte te, päätöstä, jonka teitte Irlannissa ollessanne ministerinä ja myöskin 50 miljoonaa, jota käytettiin konsultointimaksuihin Irlannin vesilaitoksen yhteydessä kun nyt näitä asioita ja muita asioita tutkitaan ja jos otetaan huomioon ne oikeustapaukset, joita te olette käynnistänyt, oletteko sitä mieltä, että te voi, teillä on aikaa ja voitte keskittyä työhönne komission jäsenenä? First of all, I know you're a new... No ensinnäkin tiedän, että tiedätte parlamentin politiikasta, vaikka olette aika uusi. Minä olen ollut parlamenteissa pitkään, tiedän mitä siihen työhön liittyy, mitä ei. Voidaan olettaa, että poliitikot tekevät jotain, jotta voivat puolustaa omaa asemaansa. Mutta minä aion toimia suhteellisesti sopivalla tapaa 58 miljardia euroa budjettia tässä. Minä en ole keskeyttänyt mitään tutkintaa vaan toiset ministeriöt olivat tästä vastuussa, joten teillä on nyt väärä henkilö väärällä hetkellä väärässä paikassa. Tämä Irish Waterin 50 miljoonaa oli kaikenlaisiin laitteisiin, joita tarvittiin uuden yksikön luomiseen, jotta voitaisiin huolehtia paremmasta veden laadusta, paremmasta enemmästä vedestä irlantilaisille. Jos uusi järjestelmä luodaan, niin se kyllä maksaa aivan riippumattomasti tätä on arvioitu ja 180 miljoonaa allokoitin ja 172,8 on käytetty aivan sopivalla tapaa. Ei huono tulos. Tiedän, että vastustatte sekä Eurooppaa että minun nimitystäni, mutta kollegalta Pohjois-Irlannissa maatalousministeriltä Sinn Feineltä sain mukavan kirjeen Parahin Finn onnittelut tästä nimityksestä. Se on merkittävä kysymys ja se on tärkeä asia. Kun olet lähtenyt hoitamaan tätä tehtävää, voimme varmasti yhteisesti läheisessä yhteistyössä hoitaa näitä asioita. Tiedän, että ymmärrätte hyvin, miten tärkeä maatalous on. Joten no voin ainoastaan sanoa, että Sinn Feinissä ei ehkä nyt toimita aivan tässä yhden linjan mukaisesti. Toivottavasti tämä ei aiheuta teille ongelmia. Puheenjohtaja Eri esitti noin tarkkoja kysymyksiä ja arvostaisin, jos saisin niihin vastauksen. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Te suunnittelette toteuttaa YMPn puoliväliarvioinnin, mutta ettekö ole sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää kattaa eri jäsenmaiden välinen maksukuilu, ettei se olisi yhtä suuri kuin tällä hetkellä. Herra Juncker on puhunut tästä aikaisemminkin. Maksut Baltian maiden viljelijöille tai romanialaisille viljelijöille ovat paljon pienempiä kuin keskimääräiset, vaikka maanviljelyn kulut ovat yhtä suuret Baltian maissa kuin muualle, ja energiakulut ovat vielä korkeammat kuin muissa jäsenmaissa. Teknologiaa tulee hankkia vielä korkeimmilla hinnoilla ja tämän vuoksi maanviljelijät ovat pakotettuja säästämään työvoimakustannuksissa ja meidän alueemme on nyt jälkijunassa, palkat ovat kaikkein matalimmat ja tämä aiheuttaa noidankehän. Alkupuheenvuorossanne te ette puhuneet lainkaan sikarutosta. Se on ollut hyvin suuri ongelma ja on kasvussa. Kiitos. Uh, Kiitos. Ymmärrän sen, että YMP on lähestymisen kannalta tärkeä askel eteenpäin. Me olemme pyrkineet lisäämään rahoitusta viljelijöiden ja maiden välillä ja tästä saadaan linkki siihen, että historialliset maksut ovat olleet laskussa – komission alkuperäistä ehdotusta, sitä ei saavutettu. Tähän tehtiin neuvostossa ja parlamentissa muutoksia, mutta kuitenkin alueiden välillä tulotasot tasoittuivat ja autonomia ja joustavuus, jota jäsenvaltioille on annettu, sillä avustellaan, avustetaan pienviljelijöitä, vuoristoviljelijöitä, ja sielläkin tätä kuilua kurotaan umpeen. Eli toivon mukaan tarkistuksen yhteydessä me varmistamme sen, että meillä on elinvoimainen maanviljelysektori voimme maksimoida perustulon ja markkinamahdollisuudet ja varmistamme sen lisäksi sen, että viljelijät voivat viljellä niin paljon kuin mahdollista 69 prosenttia tiloista on alle viiden hehtarin kokoisia ja se on todellinen rakenteellinen ongelma tietyillä alueilla mutta me pyrimme siihen, että tarkastellaan, minkälaisia välineitä jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ja otamme opiksi näistä prosesseista silmällä pitäen tulevia puolivälin tarkistuksia ja sitten Buonanno. Eh, buongiorno, komissario Pani pani poseu Moi. Pyydän anteeksi. Ensin edustaja Moi. Pyydän vielä kerran anteeksi. La politica... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Yhteinen maatalouspolitiikka, niin kuin komissio sen parlamentille esitti, ei ole vaikuttanut odotetulla tapaa järjestäytynyt rikollisuus on päässyt puuttumaan suorien tukien hyvän toteutumiseen Italiassa. Alueellisia asiantuntijoita, poliittisia neuvonantajia meillä on, jotka ovat päässeet vaikuttamaan siihen, miten pk-yritykset ovat voineet anoa tukea näiden järjestelmien kautta. Miten hallinnoit sitten maataloustukia? Kuka huolehtii siitä, että ihmiset pystyvät vankasti vastustamaan poliittista tai jopa rikollista painetta? Näitä ongelmia nähdään Italiassa tänä päivänä. Tarvitsemme tehokkaat järjestelmät, joiden kautta voidaan taistella tällaisia ongelmia vastaan. Miten aiotte tässä kysymyksessä toimia ja miten voidaan taistella väärennöksiä vastaan, esimerkiksi valmistettu Italiassa merkkiä vastaan? En tiennyt, kuinka suuria vaikeuksia oli siinä, että tukia jaetaan ja että näitä ohjelmia toteutetaan ja että rikolliset painostavat näissä toimissa. Haluaisin kuulla tästä enemmän ajatellen politiikan tulevaa toteuttamista, mutta yleisessä maatalouspolitiikassa me olemme pyrkineet löytämään tavan aivan aluksi ruokkia Euroopan kansalaiset ja meidän jälkeen maailman kansalaiset, sillä tulevaisuudessa meillä sulle, tulee olemaan maailmanlaajuisesti suurempaa ja suurempaa painetta tällä alalla. Me olemme tietoisia siitä, kuinka pienet resurssit ovat ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa tähän. Me olemme joustavia ja me pyrimme luottamaan jäsenmaihin ja käyttämään toissijaisuusperiaatetta, jotta voisimme ratkoa nämä ongelmat kaikilla eri alueilla. Meillä ei ole yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille, ja tämän vuoksi meillä on näitä ohjelmia ja maaseudun alueen kehittämisohjelmia, johon viittasitte, ja me toivomme, että me pystymme äh, jäsenmaita tukemaan tässä toimenpanossa. Komissio on täysin sen takana. Jos ongelmia syntyy, toivon, että tuotte ne meidän tietoomme niin, että me voisimme sitten antaa teille mahdollisimman paljon apua. Kiitos sitten Bonan. Eh, grazie, grazie signor commissario designato. Kiitos. Hyvä komission jäsenehdokas puhun tässä heijastellen kollegani näkökantoja. Hän on ollut mukana karjasektorille. Jos me tarkastelemme karjasektoria ja hedelmä- ja vihannesektoria, mitä te aiotte tehdä näiden sektorien suojelemiksi, koska näyttäisi siltä, että tähän saakka on suojeltu isoja tuottajia, mutta pienemmät tuottajat on jätetty sivuun. Puhutte paljon säännöistä ja asetuksista, mutta tämän kautta me ehkä tulemme luomaan suurempia vaikeuksia. Meillä on ollut kansainvälisiä kriisejä ja sillä on ollut katastrofaalisia vaikutuksia maaseutusektorille. Edeltäjänne ovat pyrkineet rajoittamaan YMPtä ja nyt me sitten elämme näiden rajoitusten seuraamusten kanssa. Toivon mukaan onnistutte seisomaan omilla jaloillanne ja osoittamaan paikkamme muulle maailmalle. Thank you very much, sir, and, uh... Kiitos oikein paljon. Kuten mikä tahansa uudistus, niin tässäkin uudistuksessa aikaa kuluu vielä täytäntöönpanoon. Kaikki ovat aina enemmän tai vähemmän huolissaan uudistuksista, näin myös omassa maassani. Mutta emme voi kuitenkaan jäädä paikoillemme. Yhteisessä maatalouspolitiikassa on vähitellen siirrytty hinnan tukemisesta tuotannon tukemiseen. Markkinoille suuntautuneesta politiikasta on kyse. Meidän on ymmärrettävä että tämä, kun tehdään kauppasopimuksia kahdenvälisesti tai yhdessä eri maiden kanssa. Meidän on tunnustettava tärkeä panos, joka elintarviketurvaan voi olla Euroopan unionilla. Minusta tuntuu, että jos pidetään kiinni elinkelpoisista tiloista, että perustuki on mahdollista. Voidaan samalla huolehtia ympäristöistä, kestävyydestä. Jotkut sanovat, että voisimme tehdä enemmänkin, ja kolmanneksi sitten markkinatuen kautta eri toimien kautta voimme huolehtia siitä, että Euroopan unionin kilpailukykyinen ja on sellaisessa tilanteessa, että se voi käydä kansainvälistä kauppaa menestyksekkäästi ja avata uusia markkinoilla muilla geopoliittisilla alueilla, kun joista puhutaan nyt Venäjä, Ukraina, Keski-Itä, Katsotaan, miten tämä uudistus toteutuu käytännössä ja sitten voidaan katsoa käytännössä, mitä mahdollisuuksia ehdotuksien mukaan, mitä tarvitsee muuttaa vuoden tai kahden kuluttua. Kiitos. Kiitos. Ja nyt käynnistämme kolmannen kysymyskierroksen ensimmäisenä herra Jaara. Ja vielen dank, äh, dir. Niin kiitos paljon, Parahin jäsen ehdokas. Viime uudistuksen tulos mielestäni on tällainen välimuoto, vähän vähemmän rahaa, vähän vähemmän hallinnollista työtä, mutta ovatko nämä nyt poliittisia tavoitteita? Me tätä taustaa vasten kysyisin, mitä konkreettisia askeleita te suunnittelette, jotta voidaan yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja vähentää byrokratiaa? Viherryttäminen ensimmäisessä pilarissa, mikä on kantanne? Pitäisikö uudelleen tarkastelussa tästä aiheesta vielä keskustella? Ja olisitteko tässä yhteydessä myös valmis siihen, että Albert Dessin arvon kollegan muutosehdotuksia vielä tarkastellaan. Meillä on parlamentin päätöslauselma ja minun mielestäni komissio ei riittävästi ole ottanut sitä huomioon, eikä neuvostokaan. Kiitos. Well, first of all on the communication. Aivan aluksi tähän tiedon antoon liittyen aivan varmastikin on totta, että meidän pitää tiedonvaihtoa meidän yksiköidemme ja parlamentin välillä vahvistaa. Sitoudun tähän täysin ja luotan ryhmien johtoon että voisimme yhdessä tarkastella sitä, mitä voimme tehdä tiedon vaihdon parantamiseksi. Minä olen 23 vuotta ollut politiikassa mukana ja haluan poliitikkojen kanssa tehdä yhteistyötä. Teidänhän täytyy raportoida säännöllisesti oman vaalipiirinne siitä, kuinka näitä toimia on toimeenpanottu, ja tämä tulee tehdä hyvin avoimella tavalla. Meillä on hallinnollisia sääntöjä, jotka säätelevät äm, kabinetien ja pääosastojen välissä työtä, ja meillä tulee nyt uusi komissio, ja nyt olisi siis hyvä hetki tarkastella sitä, kuinka voimme tehdä yhteistyötä paremmin. Meillä on tiettyjä ähm, toimia, joiden osalta tarkastelemme kuinka aikaisessa vaiheessa voisimme tehdä yhteistyötä YMPn alalla parlamentin kanssa. Minä haluan sitoutua siihen, että aivan kauteni aluksi minä äh, pyrin toimimaan YMPn yksinkertaistamisen ja viherryttämisen puolesta. En tiedä kuinka helppoa tämä tulee olemaan, mutta me tulemme kyllä pyrkimään tähän ja saamme varmaankin teidän maastanne tarkkoja esimerkkejä tästä. Viherryttäminen on asia, josta parlamentti teki päätöslauselman hiljattain, että meidän pitäisi näitä fokusalueita ja viherryttämistä tarkastella. Kun meillä on tarpeeksi tietoa kerätty, voimme tarkastella tätä asiaa hyvin syvällisesti ja minä olen valmis kaikkia ehdotuksia ähm, käsittelemään edustaja Dessin äh, ja kaikkien muidenkin ehdotuksia liittyen toimeenpanoon, konkreettisen toimeenpanoon jäsenmaiden äh, alalla. Jäsenmaiden tulee tehdä läheistä yhteistyötä komission kanssa ja minä olen sitoutunut tähän. Kiitos sitten edustaja Aguilera. Señor Hogan, las prácticas comerciales del... Kiitos. Epäreilut kaupalliset käytänteet luovat elintarvikeketjuun epätasapainoa yhteisen markkinajärjestelyn tulisi tarjota tasapainoa ja haluaisinkin tietää, mihin aloitteisiin aiotte ryhtyä, jotta me varmistaisimme sen, että maanviljelijöitä elintarvikeketjussa suojeltaisiin. On, tämä on täysin välttämätöntä Etelä-Euroopan maanviljelijöille liittyen esimerkiksi oliiviöljyn tuotantoon. Yhteinen markkinajärjestely eh, hedelmille ja vihanneksille eh, toimii aivan hyvin, eli siihen ei tarvitsisi muutoksia tehdä. Miten te aiotte toimia, jotta me kasvatamme tämän sektorin kilpailukykyä, aivan erityisesti siis oliiviöljyn, eh, hedelmien ja vihannesten kohdalla? Aiotteko te hyväksyä jonkinlaisen toimintasuunnitelman, josta edeltäjänne teki aloitteen kaksi vuotta sitten? Thank you very much. I would like to Paljon kiitoksia. Minä liityn täysin Ähm, kollegani Malmströmin huomioihin, jotka hän teki kuulemisen aikana. Äh, politiikka muokkaa ihmisten ähm, elämää. Tämä on tärkeä osanen ähm, Euroopan menestystarinassa ja mm, Iranissa ja Espanjassa on ollut erittäin tärkeää. Malmström pyysi lisää läpinäkyvyyttä, olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Ja me haluamme olla eri sidosryhmien ja TTIP-neuvotteluiden osapuolten kanssa yhteyksissä. Toivottavasti Yhdysvalloissa näin tapahtuu, ettei mitään salailua tapahdu ja paljon läpinäkyvyyttä saamme aikaan, että kaikki tietävät, mitä näissä transantarissa kauppa- ja investointisopimusneuvotteluissa tapahtuu. Minä olen tämän hedelmä- ja vihannesjärjestelyn osalta sitä mieltä, että meillä on tarvetta lisätuelle, tuottajaorganisaatioille suunnatulle tuelle. Ja olen äh, käsittänyt, että ähm, hedelmä- ja vihannessektorilla ähm, komission toimet tulevat helpottamaan tilannetta. Ähm, oliviöljy ei ole asia, jossa minä olisin asiantuntija, mutta tulen siitä varmaankin saamaan lisätietoa. Tulen tekemään läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, hyvä edustaja. Te varmaankin voitte erityisesti eteläisen alueen tilannetta hyvin me, meille valottaa. Kiitos. Sitten Koziewska. Panie przewodniczący, panie Hogan, ja ze względu na krótki czas... Puheenjohtaja, koska aikaa ei ole paljon, mainitsen lyhyesti moni, monen ongelman ja odotan lyhyitä vastauksia. Suorat tuet puolalaisille viljelijöille Aiotteko te toteuttaa nämä tällä ohjelmakaudella ennen vuotta 2020, jotta ne olisivat samalla tasolla niiden kanssa, jotka Saksassa hoitavat samankokoisia tiloja? Sitten Venäjän kriisi. Tuletteko te ottamaan opiksi edellisten komission jäsenten virheistä ja toimimaan nopeasti ja riittävästi näin suhteessa viljelijöiden kokemiin tappioihin? Sitten maitokiintiöt. Aiotteko te tuoda maitokiintiöt takaisin ja puolatte Vastustatteko sitä, että viljelijät vapautettaisiin maksujen maksamisesta viimeisellä kaudella? Ja sitten afrikkalainen sikarutto näettekö minkäänlaisia korvausmahdollisuuksia, jotka olisivat suhteessa viljelijöiden kokemiin tappioihin? Ja mikä on kantanne sitten geenimuunnelluista organismeista? No siinäpä kysymyksiä. I think, uh... I don't expect that I'll be able to... Minusta tuntuu, että pysty viidessä vuodessa ratkomaan ihan kaikkia mainitsemanne ongelmia, mutta kyllä tämä uudistus on oikean suuntainen, kun ajatellaan, mitä kehitystä toivottiin. Ei lähdetä nyt vanhaan keskusteluun, sitä on käyty, mutta olen toki valmis puolivälin arvioinnissa huolehtimaan siitä, että meillä todella on mahdollisuus elinkykyisiin tiloihin. 69 prosenttia alle viiden hehtaarin tiloja. Tämä on hankalaa ja tärkeää, kun ajatellaan elintarviketurvaa. On ajateltava tukea, jota saadaan myös maaseudun kehittämisohjelman kautta. Jäsenvaltioilla on toisaalta paljon itsemääräämismahdollisuuksia. Omalla jäsenvaltiolla ne myös jotta voidaan antaa vapaaehtoisesti tukea sellaisille aloille, jotka ovat hankalilla aloilla erityisen alttiita ongelmille. Mielelläni tutustun asiakirjaan, joka maastanne on tullut komission, jotta voidaan huolehtia siitä, että tuetaan ne vielä enemmän niitä viljelijöitä, joista kannoitte erityishuolta. Joissain yhteyksissä suorat tuet kasvavat merkittävästi – ja vuoteen 2020 mennessä ollaan paljon lähempänä maitokiintiöiden osalta. Sanon, että Puolan maitokiintiöiden poistamista. Markkinatoimia on, joiden yhteydessä voidaan huolehtia siitä, että jos markkinoilla syntyy epätasapainoa, voidaan antaa tukea. näitä mitä on tehty esimerkiksi Venäjän saaron osalta, että voidaan puuttua näihin ongelmiin. Nämä toimet ovat edelleen olemassa. Tunnustan erityisongelmat, joita itäisen Euroopan mailla on ollut erityisesti näin Ukrainan kriisin aikana, joten tarvitaan varmasti hyvin kohdennettua tukea. Kiitos. Sitten huitema. Thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Minä uskon, että meidän pitäisi tehdä YMPstä sellainen, että se keskittyy enemmän innovointiin ja yrittäjyyteen. Jos emme näin tee, me menetämme kilpailuetumme. Viljelijät usein törmäävät byrokratiaan. Hyvä esimerkki tästä on nitraattidirektiivi, joka äh, on vuodelta 1999. Siellä on äh, pohjaveden nitraattitasolle rajat yli 170 kiloa hehtaaria kohti nitraattipäästöjä ei saa tuottaa. Viljelijät, jotka tuottavat suurisatoisia viljoja kärsivät tästä. He eivät voi myöskään käyttää lannoitteita. Heidän tulee käyttää kemiallisia lannoitteita lannan sijaan. Voisitko te tehdä jotakin, että poistaisitte tällaisia byrokraattisia esteitä viljelijöiltä? Ja toinen kysymys, kuinka voisitte varmistaa sen, että maataloussektorin intressit ovat komissiokollegion kollegion ajatuksissa? Financing of the common YMPn rahoitusta on leikattu, kuten Nikolson aikaisemmin sanoin, mutta se edelleen on tärkeä osa EUn talousarviota, 38 prosenttia. Eli se kyllä äh, luo työpaikkoja, sillä turvataan elintarviketurvallisuutta ja maaseudun kehittämistä. Elintarvik- lääkkeet ovat keskeisellä sijalla ja sen näkyy kaikkien komission jäsenten toimissa. Me olemme nähneet, kuinka rakennussektori on hiipunut ja kuitenkin maaseutusektorilla, ma- maaseutusektorin ihmiset aikaisemmin saivat näiltä sektoreilta töitä, mutta näin ei enää, enää ole. Meillä on nyt nuoria maanviljelijöitä, jotka palaavat koulun penkille. On hienoa ollut nähdä, kuinka maaseutuopistot nyt ovat täynnä nuoria ihmisiä, jotka haluavat palata maanviljelyksen piiriin. Eli se on palaamassa tärkeälle sijalle teollisuuden alana. Ja meidän tulisi tarkastella sitä, miten me voimme käyttää näitä olemassa olevia rahastoja, jotta tätä alaa tuetaan. Horisontti 2020 ja kaikki muut maataloustuet, joilla me voimme palata, parantaa maaseudun kehittämistä ja saisimme tukea maaseutualueille. Eli nämä ovat niitä tapoja. En halua puhua vain 32 8 prosentissa talousarviossa, vaan kautta linjan voimme komissiosta löytää keinoja avustamiseen. Sitten nitraattidirektiivi. Meidän on ymmärrettävä se, että tässä täytyy löytää tuottavuuden ja hyvän ympäristökestävyyden ja hallinnon välillä tasapaino. Eurooppaan kohdistuu paineita, 45 prosenttia vesivaroista on paineiden alla, eli me haluamme kastelutoimia tukea ja toisaalta me emme tee tarpeeksi suojellaksemme olemassa olevia vesivaroja. Eli tässä täytyy löytää tasapaino, eikä maanviljelijä ole parhaassa asemassa täydentävien ympäristöehtojen suhteen. Meidän tulee varmistaa se, että täydentävät ympäristöehdot hyvällä yksinkertaistetulla tavalla auttaa saavuttamaan nitraattidirektiivin tavoitteet. Kiitos sitten Flanagan. Um, uh, welcome, uh, Phil. Tervetuloa, Phil. Tiedän, että sanoitte, että olette yhteistyötä kaikkien poliitikkojen kanssa. Se on edistystä, kun Irlannin tiedotusvälineissä on nähty, että minun ja McCartin ja muiden tapausten irlantilaisten meppien asema oli hyvin marginaalinen. Puhuitte lähentymisestä ja ehdotettiin, että puhuttaisiin yhtenäisistä hehtaarituista vuoden vuoteen 2019 mennessä, mutta Irlannissa on otettu osittainen malli, jossa rikkain 20 prosenttia sai edelleen 80 prosenttia melkein maksuista. Puhuitte puolivälin tarkastelusta. Teillä on historia, jossa olette ajaneet ystävienne asemaa, esimerkiksi kun painostitte Irish Wateria palkkaamaan ystäviänne. Haluatteko tukea suurviljelijöitä jatkuvasti vai haluatteko toimia niin kuin yhden oli tarkoitus, eli saada tukea tavallisille pienviljelijöille? Ähm. Kiitoksia näistä sanoista, edustaja. Aluksi tässä ensimmäisen kysymyksenne. Ähm kun ihmiset haluavat päästä töihin yksityiseltä julkisella sektorilla, minä kohtelen heitä kaikkia aivan samoin. Näin toimin poliitikkona ja olen näin tehnyt jo Irlannin parlamentissa. Tarkoituksena auttaa ihmisiä saamaan töitä, mutta valitettavasti kun minä lähetin Irish Waterille ihmisten CVitä, kukaan näistä henkilöistä ei saanut mitään työpaikkaa, joten ilmeisesti valitettavasti minun vaikutusvaltani on kärsinyt. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meillä on hallinnollista taakkaa, jota koituu viljelijöille, ja mainitsin sen jo aikaisemminkin monta kertaa, mutta en ole samaa mieltä siitä, että pienviljelijät olisi suljettu pois tästä prosessista. Meillä on lähentymistä sekä sisäisesti että ulkoisesti, sitä on tuloillaan, ja näin me YMPssä pyrimme varmistamaan sen, että riittävät perustulot saadaan myöskin pienviljelijöille. Meillä on nyt 5000 lisäeuroa hyvien, hyvien ympäristökäytänteiden tukemiseksi. Varmaankin te olette samoilla linjoilla Taivon kanssa. Ja mitä jäsenmaihin tulee, meillä on lisää tukia esimerkiksi lammassektorille, jotka eivät, sellaisille sektoreille, jotka eivät tällä hetkellä pärjää markkinoilla kovinkaan hyvin, me, jotta me voisimme tukea joustavuutta näillä syrjäisillä alueilla myöskin pienviljelijöiden osalta ja teemme kaikki mahdolliset toimet, jotta voisimme taata sen, että meillä on jatkuvaa lähentymistä Euroopan unionissa YMPn toimeenpanon osalta. Ja puolivälin arvioinnin hetkellä, jos olette vielä täällä, voimme palata tähän keskusteluun. Kiitos. Sebastia seuraavaksi. Gracias, señor Juan. Pedía usted ante... Kiitos, komission jäsenehdokas Hogan. Perinteiset viljelijät ovat nähneet lopputuotteiden hinnoissa nousua 40 prosenttia eurostatin mukaisesti. 80 prosenttia on ollut nousua rehun hinnoissa ja 30 prosenttia nousua ähm, torjunta-aineiden hinnoissa näitä nousuja viljelijät eivät ole itse joutunut maksamaan. Me olemme nähneet myöskin teknologista edistystä ja muuta edistystä, jotka tukevat maataloussektoria. Aiotteko te tukea kestävää maataloutta sillä tavalla, kun sitä pitäisi tukea? Myöskin jos me tarkastelemme eteläisiä vihannes- ja Ähm, hedelmäviljelijää. Tuotannon tasot ovat laskeneet, markkinahinnat ovat laskeneet. Olen vakuuttunut eurooppalainen, mutta tässä vaiheessa meidän täytyy tehdä päätös siitä, mitä me teemme auttaaksemme näitä ihmisiä. Muuten työttömyys vain kasvaa. I, am certainly going to support... Varmasti aion tukea kestävää maatalousmallia. Olen puhunut sen puolesta jo alustuspuheenvuorossani ja joissa vastauksissa, joita olen täällä antanut. Ei voida ajatella, että meillä on aktiivista maataloutta ilman, että meillä on hyvä maaperän laatu, samoin veden laatu ja muut ympäristöolosuhteet sopivia. Tiedon siirto on ratkaisevan tärkeää. On hyvä, että on uutta rahoitustukea, on, puhutaan tuottavuudesta – mutta tärkeää on innovaatio, teknologia, tiedon siirto, että voidaan huolehtia siitä, että maatalous on edelleen kestävällä tiellä. Samantyyppisesti uskoisin, neljän kerran keskustelua voidaan aina käydä lyhyellä aikavälillä sopivista toimista, mutta pitkällä aikavälillä pitäisi puhua kestävyydestä. Minusta tuntuu, että komissio kyllä reagoi nopeasti. Uh, you were in a position for kun uudistuksista puhuttiin, te pääsitte ilman, että käydään lainsäädäntöprosentti läpi nopeuttamaan joitain toimia, joita kohdistettiin ihmisiin, jotka olivat erityistoimien, äh, erityisuhan alla yksityisen varastoinnin suoja, interventiot ja niin edelleen. Erityisesti kun ajatellaan niitä markkinamääriä, joita Venäjälle viedään. Kyllä varmasti hedelmä- ja vihas vihannesalaa pitää katsoa uudestaan. Me tuomme parlamenttiin tänne valiokuntaan ehdotuksia vuonna 2015 ja mielenkiintoista nähdä, mitä yksinkertaistamisehdotuksia teillä on ja mitä voidaan paremmin tukea myös tuottane ja järjestöjä. Mutta en hyväksy sitä sanomaa, että mitään ei ole tehty. Kiitos. Ja sitten edustaja Zullo. Grazie. Il movimento dal quale... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun liikkeeni uskoo kansalaisten etuja palvelemaan Eurooppaan kansalaisten palveluksessa. Meidän pitää nähdä asiat tässä valossa. Venäjän vientikiellon aiheuttama kriisi ja TTIP-ongelma vaikuttavat olevan tämän ajatuksen vastakkaisia, siis sen, että palvelemme eurooppalaisten kansalaisten etuja. Minä olen sitä mieltä, että riittävää tukea ei ole, joka voisi kattaa kansalaisten jatkuvasti kasvavan kysynnän tuotteillemme. Kuluttajat voivat voidaan saada sellaiselle linjalle, että ähm, he vastaavat kestävää tuotantoa eikä näitä ongelmia. Export, import, Tällä hetkellä meillä on tuonti tasapaino elintarvikkeissa Euroopan unionissa. Näin ei aina ole ollut. Emmekä voi täysin tarkasti ennustaa, mitä, äh, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Me olemme suurempi viejä kuin äh, Venäjä ja Kiina. Ja haasteena tällä toimikaudella on, miten me maantieteellisesti monipuolistamme, jotta me pidän, voimme pitää kiinni näistä vientitasoista. Elintarviketurvallisuus ei ole tärkeä ainoastaan Euroopan unionin, vaan koko maailman, maailmanlaisen tilanteen kannalta. Eli miten me voimme monipuolistaa toimintaa muille markkinoille, poistua geopoliittisesti hankalilta alueilta, mutta me tulemme pitämään normeistamme kiinni me haluamme kattavan sopimuksen, emme ainoastaan tariffien suhteen, ja tämä on minun näkökantani, ja tulen tekemään Malmströmin kanssa yhteistyötä, jotta näin tapahtuu. Uudistuksen taso, joka ensimmäinen tammikuuta 2015 lähtee liikkeelle, sen tarkoituksena on luoda kestävä maanviljelytilanne me haluamme ympäristölle vakaan tilan ja me haluamme varmistaa uusien teknologioiden kautta sen, että me voimme tuottaa enemmän, koska väestömäärä kasvaa ja toivon mukaan voimme viedä kauppavaltuuskuntia äh, kahdenvälisiin neuvotteluihin ja voimme tarjota vakaammassa poliittisessa tilanteessa tuotteita varmistaaksemme sen, että viljelijät tietävät, että heillä on markkinamahdollisuuksia. Meillä on turvaverkko, jos kriisejä tulee, niitä aika ajoin tulee. Ja turvaverkko sitten auttaa meitä äh, tuottajien suojaamisessa Euroopan unionissa. Bardzo dziękuję. W związku... Paljon kiitoksia. Köstingerin täytyy poistua, eli annan hänelle puheenvuoron nyt. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kysyisin esittelijänä, kun puhun uudesta metsästrategiasta. Tiedätte, että metsäteollisuus on hyvin tärkeä ja työpaikkamoottori EU:ssa. ssa Samalla, jos huolehditaan hyvin metsistä, niin voidaan myöskin ylläpitää luonnonmaisemaa, huolehtia ympäristöstä ja miljoonat henkilö, yksityiset metsänomistajat voivat edistää maaseutuamme. Uusi metsästrategia ei saa olla tyhjää puhetta, vaan meidän on huolehdittava metsän tuotannon kilpailukyvystä, huolehtia riittävästä koulutuksesta ja siitä, että tiedostetaan, miten tärkeä asema metsällä on. Siksi kysyisin, mitä painopistealueita teillä on työohjelmassamme, jotta voitte huolehtia metsästä tärkeänä tekijänä, kun puhutaan ympäristön suojelustakin, ja voiko metsäteollisuus Euroopassa luottaa siihen, että läheisyysperiaatetta kunnioittain otatte huomioon eri alueiden tarpeet. Kiitos. Well, forestry is hugely important competence and the... Metsäala on erittäin tärkeä osa. Se metsähän kattaa 50 prosenttia pinta-alastamme. Tämä on varmastikin sellainen ala, joka voisi mahdollisesti luoda paljon lisää työpaikkoja ja siellä on mahdollisuuksia erilaisille toimille, jotka voisivat kasvattaa turismia. Meillä ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta meillä on eurooppalainen metsästrategia Kiitoksia äh, teillekin esittelijänä ja valiokunnan työlle asiassa. Metsästrategian pitäisi olla yhteinen komission jäsenmaiden ponnistus ja uskon, että voimme monivuotoisen toimeenpanon suunnitelman äh, rakentaa, joka keskittyisi painopisteisiin jotka voivat tuottaa Euroopan unionin tasolla lisäarvoa toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen. Tämä strategia on Euroopan unionin väline ja se on jo tuottanut um, johdonmukaisen ryhmän välineitä, joita toivottavasti voidaan käyttää kestävän metsänhoidon alalla. Ja komissiossa varmistan sen, että näitä toimia, näihin toimiin kiinnitetään riittävä huomio. Pani poseł Dancila, pani poseł Paljon kiitoksia. Ja sitten äh, Don Chilo. Domnule komissar desemnat, politiikka agrikola... Kiitos, hyvä komission jäsenehdokas. YMP, siinä on otettu huomioon nuoret maanviljelijät, mutta ei riittävästi. Jos katsomme numerotietoja, niin esimerkiksi Romanian kohdalla alle 35-vuotiaat maanviljelijät, heidän määränsä on hyvin alhainen, 7,3 prosenttia. Mitä aiotte tehdä kannustaaksenne nuoria lähtemään maaseutusektorille? Mitä ovat ne toimet, joita aiotte ehdottaa, jotta kannustetaan maanviljelijöitä pysymään tällä sektorilla? Ja mitä aiotte tehdä, jotta autetaan nuoria muuttamaan kaupunkialueelta maaseudulle? Ja mikä on suhteenne eurooppalaiseen nuorten viljelijöiden neuvostoon? Tiedän, että Euroopan parlamentilla on ollut tärkeä rooli, kun neuvosto hallitsi 25 prosentin katon vapaaehtoisena, mutta te olitte tiukkana ja komission kanssa vaaditte tätä pakolliseksi toimeksi ja pidän tätä tärkeänä. Toimet, joilla tuetaan nuoria viljelijöitä, tukee voimakkaasti maaseutualojen elinvoimaisuutta, kun ajatellaan, että tulevaisuuden näkymät ovat ihan erilaiset, kun ajatellaan ammattimaisuutta, mahdollisuuksia suhteessa muihin aloihin, kuten rakennusalaan. Meidän on huolehdittava siitä, että luodaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet nuorille päästä johtamaan tilojaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi maatalousalan koulutusaloitteet eri opistoissa kautta Euroopan unionissa ovat tärkeitä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka haluavat ammattiviljelijöiksi. Ja kun nuoret saavat perustuen lisäksi 25 prosenttia korotusta viideksi ensimmäiseksi vuodeksi, niin se on tärkeä apu. Jos ajatellaan maaseudun kehittämisen uusia ohjelmia, sielläkin on toimia, joilla tuetaan nyt ensimmäistä kertaa nuoria viljelijöitä. Samoin taloudellisia mahdollisuuksia on nuorille viljelijöille maaseudun kehittämisohjelmien kautta. Toivoisin, että monet nuoret jos he voivat saada erityisrahoitustukea ja yhdessä rahoituslaitosten kanssa apua yhteisrahoitukseen, niin liiderin ohjelmien kautta varmasti voidaan auttaa monia nuoria viljelijöitä, avata heille mahdollisuuksia, työmahdollisuuksia. Katsomme mahdollisuuksia rahoituslaitosten ja investoin, Euroopan investointipaikin kanssa, jotta voidaan tukea yhteisrahoitusosuutta, jotta voidaan näin auttaa nuoria ihmisiä toimimaan maaseudulla, jotta maaseudut voivat edelleen elää. Kiitos. Ja sitten e, Geolingin nimissä Nicholson. Haluaisin kysyä erityisen kysymyksen, joka liittyy CPID. -hän. Tämä on erittäin tärkeä viljelijöille yhdistyneessä kuningaskunnassa ja on hyvin tärkeää, että se takaa sanktioiden mm, tasapuolisuuden. Tämä suorien tukien järjestelmä luo tilanteen, jossa suuria sanktioita voi koitua viljelijöille. Voitteko taata sen, että kuuntelette ensin viljelijöitä ennen kuin kuuntelette viranomaisia? Ja tullaanko tätä asiaa arvioimaan puoliväliarviossa uudelleen? Tulen tekemään tiivistä yhteistyötä teidän ja muiden ongelmasta kärsivien kanssa. Tämä on brittiläinen ongelma ja DG Sankolla on karjan liikkeiden suhteen paljonkin sanottavaa ja meidän on otettava opiksi näiltä alueilta, jotka me tunnemme eh, Irlannissa ja muualla, jossa lampaita ei ollut kovinkaan helppo löytää. Sitten oli hullun lehmän tauti ja muut vuoden 1996 asiat. Eli me olemme päässeet jo pitkälle jäljitettävyyden suhteen ja normien suhteen Euroopan unionissa kukaan täällä ei varmaankaan halua, että näitä normeja alennetaan. Meidän täytyy luoda markkinamahdollisuuksia ja käyttää kilpailuetua ja varmistaa se, että meillä on turvallista puhdasta ruokaa kuluttajille mutta lampainen merkintä on asia, joka, jonka tulen ottamaan puolivälinä tarkistuksessa esille. Kiitos. Ja sitten Müller. Euroopan maatalous ja metsätalous on edelleen tärkeä työllistävä tekijä maaseutualueella. Näin huolehditaan monista työpaikoista, luodaan palveluita, mutta kuitenkin byrokratiaa on niin paljon jatkuvasti enemmän ja siksi erityisesti PK-yritykset ja perhetilat siirtyvät pois tuotannosta, koska vaatimukset ovat liian kovat. Missä näette mahdollisuuksia yksinkertaista hallintoa ja miten? Haluatte huolehtia siitä, että tilat voivat, kun on tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi Natura 2000, tai muihin direktiiveihin. Miten voidaan puolustaa maatalouden alaa paremmin suhteessa muihin komission jäseniin ja miten haluatte huolehtia siitä, että tulevassa maatalouspolitiikassa elintarvikkeiden tuotanto on ykköspaikalle? Paikalla. Kiitos. Selvästikin, jos haluamme tukea elintarviketurvallisuuden periaatetta, meidän täytyy tehdä se äm, innostamalla tuottajia, mutta myöskin tukemalla markkinoita, monimuotoisia markkinoita eh, herkillä aloilla. Ja minä olen tietoinen tästä ja olen sanonut tämän hiljattain ähm, kestävä toiminta on ainut tapa edetä. Ei ole mitään järkeä toimia toisin, aiheuttaa ongelmia vesialalla ja elintarviketurvallisuudessa ja niin edespäin. Mutta on tapa edetä kätevällä, käytännöllisen läheisellä tavalla. Ja minä olen käytännönläheinen henkilö. Minä haluan varmistaa sen, että me saamme aikaan edistystä. Ja minä haluaisin luoda agendan. Tämä on minun mm, prioriteettieni, että voisin tarkastaa sitä, kuinka voimme käydä lainsäädäntöä läpi ja toimenpanoa ilman, että Euroopan unionin ähm, hyvä hallinto vaarantuu. Uskon, että tämä on mahdollista toteuttaa. Monet ympäristötoimet, joista, jotka vastaavat 40 prosenttia maaseudun kehittämisohjelmista, äh, ovat jo tällaisia äm, agri-ympäristötoimia. Äh, toivon, että voimme ottaa ne vielä paremmin mukaan kuin edellisellä kaudella. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Gleesu. Ensimmäinen kysymys. Kreikassa meillä on 16, 6000 6000 pienviljelijää ja Hioksella tuotetaan erityisiä tuotteita, Kreetalla erityisiä tuotteita. Ja me kuitenkin Merkelin ansiosta meille on annettu vääränlaisia ohjeita ja Kreikkaan tuli kasvi, jonka kautta me olemme saaneet vehnää ja hedelmiä. Mitä te aiotte tehdä, jotta me saisimme takaisin viljelykelpoista maata Kreikkaan? Sitten toinen kysymykseni. Irlannin ympäristöministerinä te teitte uudistuksia, jonka ansiosta LEADER-ohjelmaan tehtiin leikkauksia. Mitä te aiotte tehdä komission jäsenenä nyt, jotta tätä ohjelmaa vahvistettaisiin uudelleen? Uh, Itse asiassa, kun Irlannissa olin ministerinä, pyrin vähentämään hallinnollista taakkaa. Jos ajatellaan saarialueiden asukkaita, niin mahdollisuuksia on jo talletusjärjestelmän kautta. Tätä tarkastellaan uudestaan tällä hetkellä ja mielelläni edistäisin näitä ehdotuksia, kun ajatellaan aivan ääri syrjäisiä alueita ja saarialueita. Erityinen teidän mainitsemanne ongelma ei ole minulle tuttu juttu, mutta mielelläni olen teidän kanssanne yhteistyössä ja pyrin löytämään yhteisen ratkaisun. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Smitha. Ja sitten seuraavaksi Smith. Thanks, uh, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Phil, olet erittäin tervetullut tänne valiokuntaan. Äh, Skottina minä olen ollut hyvin äm, suuresti ihaileva Irlannin maa talouden edessä jo vuosia ja odotan näitä äh, viittä vuotta innolla. Kerrankin viski on hyvää, te voitte tuoda irlantilaisen pullon ja minä skotlantilaisen. Ja... But substantive sisältöön liittyen teidän huomionne lampaiden merkintään liittyen erittäin hyvä. Tämä on tärkeää äh, skotlantilaisille lampaiden kasvattajille. On tärkeää, että saamme tätä lainsäädäntöä eri tavoin parannettua ilman, että jäljitettävyys kuitenkaan kärsii. Minulla olisi kysymys jakeluketjujen supermarketteihin liittyen. Tässä kirjasin ylös sen, että komissio, sanot että komission pitäisi olla varmista lainsäädännöllisen toimin puuttumaan tilanteeseen. Mitä te tarkoitatte tällä? Tehän olette tilanteessa, jossa voisitte voittaa Euroopan tuottajien joukossa paljon, paljon ystäviä, jos voisimme tämän jakeluketjun äh, liittyvän ongelman ratkaista. And, uh, as... Kiitokset näistä riskiin liittyvistä huomautuksista. Kun olen matkustanut äh, kautta Irlannin, olen törmännyt, äh, Skotlannissa niin olen törmännyt äh, whiskin tuottajiin useampaan otteeseen. Elintarvikeketjusta McGuinnesskin viittasi tähän sanoen, että tässä on lopputuottajien suhteen ongelma ja mikä on se mm, markki, mm, marginaaliosuus jatkuvasti on siirrytty, tapahtunut alennumista viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana 30 prosentista 20 prosenttiin. Eli markkinatuki jakeluketjussa se on saatu konsolidoitua. Ja saman tulisi tapahtua maan, maataloudessa. Monissa jäl, jäsenvaltioissa, kuten teidänkin jäsenvaltiossanne, meillä on vapaaehtoisia järjestöjä, koetetaan saada tuottajärjestöt mukaan ja haluamme varmistaa reilun pelin. Ja erityisesti tuottajan näkökulmasta, mitä tekin edustatte. Mutta loppujen lopuksi vapaaehtoinen toiminta on aika lailla sattumanvaraista ja se on riippuvainen ihmisten hyvästä tahdosta elintarvikeketjun eri vaiheissa mutta numerotiedoista on nähtävissä, että luottamus on hävinnyt tuottajien ja supermarkettien välillä, mitä kannattavuuteen tulee. Ja minä ryhdyn tarkastelemaan kilpailun alalla lainsäädännöllisiä keinoja. Jos, kuten ihmiset sanovat minulle, jos on ollaan stressitilanteessa ja että valta on keskittynyt, niin silloin tähän täytyy puuttua.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 45 minuuttia on mennyt ja nyt puheenvuoron saa herra Agnio. There is a real contradiction in the CA... On olemassa todellinen YMPn uudistuksen ristiriita liittyen sokeriin. Sokerijuurikas vapautetaan, kun taas sokeriruoko on yhä säädelty eh, lainsäädännössä. Tämä uhkaa 2000 työpaikkaa vaalipiirissäni ja iski yhteistyöhön kuningaskuntaan kovemmin kuin mihinkään muuhun jäsenmaahan onko tämä nyt tyypillistä, mitä tapahtuu Heimsin vaaren sokerijalostamolle. Meillä on tilanne, jossa kynää heilauttamalla valtava määrä ihmisten työtä voidaan tehdä tyhjäksi. Nyt haluaisin viitata tähän kolmeen lajin säänteen monet ovat tilanteessa, jossa tämä saattaa aiheuttaa ongelman. Tuotte, oletteko sitä mieltä, että jäsenmailla pitäisi olla äm, valta päättää, viljelläänkö muutogeenisiä viljoja? Kiitos. Tree crop sääntö on varmasti hankala kysymys, mutta on hyvää maatalouskäytäntöä, että että on tätä kiertoviljelyä. Ja katsotaan nyt, miten täytäntöön pannaan tämä uudistus, josta tekin olitte sopimassa, mutta monipuolistaminen on varmasti tärkeä asia tässä. Käytännön täytäntöönpano voi olla hankalaa. Se liittyy siihen, miten suuri tila on ja minkälaisella alueella. Mitä sokerin tulee? Tulen maasta, jossa oli ennen sokeriteollisuutta ja haluaisi sitä edelleen kilpailukykyisenä. Voin olla iloinen siitä, että on kilpailua tällä saralla. Ei mikään bisnes ole tietenkään takuutyötä, mutta tällainen suhteellinen sokerijuurikkaiden tuottajien kilpailumahdollisuus ruokasokerin tuottajien välillä on mahdollista sen jälkeen, kun kiintiöistä on luovuttu. Suurin osa jalostusteollisuudesta on kaukana viljelmistä ja siksi olisi hyvä ehkä siirtyä omille alueille. Varmasti mielelläni voisin katsoa tätä ongelmaa lähemmin, kun olin käymässä teidän niin jotta näkisin, mikä mahdollinen vaikutus politiikalla on sitten, kun sokkerikiintiöistä on siirrytty eteenpäin. Ympäristöministerinä Olin keskustelemassa GMOista, kun Sanko pääosasto teki ehdotuksiaan viime heinäkuussa Luxemburgin neuvoston. Tässä todella on kyse läheisyysperiaatteista, mitä tulee lupamenettelyihin ja vileihin. Tämä on kuitenkin hyvin hankala kysymys ja valittu puheenjohtaja Juncker on selkeästi sanonut, että jos jäsenvaltiot vastustavat niin sillä pitäisi olla yhtä suuri paino kuin tieteellisellä tiedolla GMOiden osalta. Tämä on varmasti hyvä lähtökohta. Dziękuję pan poseł Dante. Sitten Dante. Monsieur le commissaire désigné, les négociations hyvä jäsenehdokas. Kansainväliset neuvottelut, jotka koskevat suoranaisesti maataloustuotteita, ne herättävät huolenaiheita viljelijöiden keskuudessa, mutta myöskin kuluttajien keskuudessa, koska heidän tulisi pystyä luottamaan elintarvikkeiden laatuun hygieniasäännöt, jotka kolmansissa maissa ja se, mitä me vaadittiin meidän viljelijöiltämme ja joka maksaa rahaa, niin tämä on keskeinen kysymys. Mutta näissä neuvotteluissa täytyy puhua myöskin tiettyjen sektorien läsnäolosta, esimerkiksi sokeri- tai naudanlihasektori. Miten te aiotte taata sen, että eurooppalaisia tuotteita suojellaan ja kaupallistetaan reilussa tasapainoissa kilpailussa tilanteessa sitten, kun sopimus on lyöty lukkoon. Ja myöskin Adrian kysymys tämä kysymys, joka on monien tuotteiden kannalta olennainen. Voisitteko siihen vastata? Yeah. There is a consciousness certainly as part of any negotiations regarding geography. kaikissa neuvotteluissa otetaan maantieteelliset merkinnät äh, huomioon ja nämä, jotka mainitsin teille, ovat erityisen lähellä Ranskan valtuuskunnan sydäntä ja luonnollisesti neuvottelijat äh, ovat hyvin tarkkoja tässä asiassa ja pidetävät sen mielessä. Toiseksi, kuten puheenjohtaja Juncker on sanonut äh, alkupuheenvuoroissaan, me emme uhraa maataloutta tai sen standardeja Meillä on tiettyjä sektoreita, kuten ähm, nauta, äh, riisi tai mm, siipikarjasektori, jolla meidän täytyy varmistaa se, että äh, suojelemme standardejamme. Me pyrimme toimimaan niin, että näitä ähm, aloja voimme suojella. Luonnollisesti tämä koskee sankoa, myöskin kaikki sopimukset, joita me teemme, transatlanttiset sopimukset Yhdysvaltain kanssa, tehdään niin, että standardeja kunnioitetaan. Me emme uhraa korkeita äm, elintarvikesääntöjä, standardeja, joita meillä on ollut erityisesti hullulehmän taudin jälkeen. Niitä ei uhrata vain siksi, että saisimme aikaan sopimuksen e- Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Sitten Tarabella seuraavaksi. Monsieur le commissaire désigné. Hyvä komission jäsenehdokas. Hiljattain minut nimettiin esittelijäksi kouluhedelmien ja koulumaidon ohjelman suhteen. Ja 2014 komissio päätti käyttää artiklaa 42.2 yhteispäätösmenettelyn mukaisesti oikeusperustana. Neuvosto on kuitenkin ilmeisesti sitä mieltä ja melkeinpä yksimielisesti, että oikeusperustan tulisi olla 42.3 ja tämä tarkoittaisi sitä, että parlamentti suljetaan päätöksenteon ulkopuolelle, jota me emme voi tietenkään hyväksyä Lissabonin sopimuksen puitteissa. Kaksi kysymystä. Voitteko luvata valiokuntamme edessä, että te tulemme loppuun saakka pitämään kiinni parlamentin etuoikeuksista yhteispäätösmenettelyssä ja myöskin tästä ohjelmaan osoitetusta talousarviosta. Ja sitten toinen kysymys, oletteko sitä mieltä, että komissio voisi tarkastella tätä ohjelmaa laajemmissa puitteissa uudessa eurooppalaisessa koulutusohjelmassa, jossa vahvistettaisiin elintarvikekoulutusta kouluissa? Aivan aluksi minä haluan tukea tätä neljä kolme 4 3 2 periaatetta ja Ähm, hedelmä- ja vihannesohjelmaa. Kyseessä kouluissa ei ole vain hedelmä, äh, tuoreiden hedelmien ja vihannesten jako-ohjelma, mutta myöskin jalosteiden, esimerkiksi mehujen, sitä käytetään laajalti jäsenmaissa. Ähm, me olemme mm, tässä 2014 ohjelmassa keskittyneet laajalti kouluihin ja ähm, olen ymmärtänyt, että te olette nyt esittelijä tässä äm, mietinnössä. Odotan innolla tätä ehdotusta, jonka te olette tuomassa äm, esiin äh, liittyen tähän ohjelmaan ja erityistoimiin, joita me voisimme tehdä. Me uskomme syvällisesti tähän ohjelmaan ja äh, me haluamme äh, artiklan 43.2 mukaisesti tätä toteuttaa. Ilman mikrofoni. Ja, dank u, voorzitter. kandidaat. Puheenjohtaja, komission jäsen ehdotus. Minulla olisi kysymyksenä tämä kasvattajien poikkeus. Direktiivissä on periaatteessa patentti kasveille ja tämä rikkoo kasvattajien mahdollisuutta kehitellä vapaasti siemenmateriaalien pohjalta uusia lajikkeilta ilman, että on valtavan suuria rojaltimaksuja maksettava patenttien omaajille. Oletteko sitä mieltä, että tästä vapaudesta on pidettävä kiinni, jotta pienetkin kasvattajat voivat huolehtia uusista lajeista ja toimia sisämarkkinoilla? Alankomaissa muuten ollaan hyvin innovatiivisia tällä alalla, joten kutsut, kutsuisin teidät meillä käymään. Kiitos. Olen tietenkin kasvinjalostusmietinnöstä, jonka Polsen on tehnyt. Tämä mietintö on hyvin tärkeä, mitä tulee väestön ruokkimiseen tämänhetkisellä tämänhetkisessä tilanteessa. En voi tänään antaa mitään sitoumuksia mainitsemaanne asiaan, koska tämä on asia, josta täytyy keskustella sisämarkkinakomissaarin kanssa. Ja näin aion tehdä, mutta en nyt aio tässä tehdä lupauksia jotka sitoisivat häntä. Yksi neuvo, joka minulle annettiin ennen kuulemista, oli se, että älä anna lupauksia, joita et voi pitää. Eli tulen kyllä pitämään tämän asian mielessä suhteessa teidän maahanne ja palataan tähän sitten mietinnön yhteydessä ja sen äh, täytäntöönpanon yhteydessä sitä äh, Polsen tulee viemään eteenpäin. Kiitos. Rouva Polsenia on jo pyydetty puhumaan, eli hän saa nyt sitten puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen ehdokas, minä vaihdankin nyt kysymystä, enkä kysykään kasvin jalostuksesta, vaan eläimistä. Nykytilanteessa on hyvin epätasa-arvoinen tilanne viljelijöille Euroopassa. Kansalliset säännöt ovat hyvin erilaiset ja hyvin eri tavoin tulkitaan myös Euroopan tason sääntöjä, joiden tulisi päteä samanlaisilla kaikkialla. Eli ajatella vaikka sikojen häntien leikkaamista, saparoiden leikkaamista tai eläinkuljetuksia, niihin liittyviä sääntöjä. Kaksi kysymystä. Aiotteko tehdä työtä sen eteen, että eläinten suojeluun liittyvistä säännöistä pidetään kiinni, että eläintuottajilla on samat säännöt eri jäsenvaltioissa. Aiotteko myös tukea parlamentin usein tuo esiin tuomaa ehdotusta yleisestä eläinsuojelulaista? Kiitos. First of all, I think that very important. Ensinnäkin suuria edistysaskeleita on otettu eläinten hyvinvoinnissa viime vuosikymmeninä. Ihmiset tuottajina ovat tietoisempia tästä. Näin ei aina ole ollut, siis että onnellinen eläin on laadukas eläin. Suojatoimet, joita on kehitetty, ne ovat suuri askel eteenpäin luulin, että te puhuisitte ruotsalaisista sovelluksista eläinsuojelussa ja olen tietoinen tästä esille ottamastanne tapauksesta ja todellakin minäkin haluaisin suurempaa harmonisointia, jotta voimme tämän spesifisen ruotsalaisen tapauksen ratkaista, mutta siis äh, haluan, että teemme yhteistyötä, jotta voimme tämän ongelman hoitaa. En ole vielä komission jäsen, mutta jos minut komission jäseneksi nimetään, niin sitten voimme palata tähän kysymykseen, miten me voisimme harmonisoida eläinten hyvinvointitoimenpiteitä paremmin. Kiitos. Ja sitten sitten seuraavaksi Buda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Anii 2000... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Vuonna 2012-2013 tehtiin tärkeitä uudistuksia lainsäädäntöön, joka säätelee eurooppalaista maanviljelyä. Tarkoituksena oli sopeutua uusiin tilanteisiin. Kuitenkin YMP-uudistus ei ratkaissut suuria eroja suorien tukien välillä, joita eri jäsenmaissa maksetaan. Maksut, joita itäisissä maissa viljelijät saavat, ovat matalammat kuin muualla. Lainsäädännöllinen paketti tuli voimaan vuonna 2012. 2013 ja siinä mainittiin, että näiden maksujen tulisi kasvaa, mutta erot maiden välillä ovat yhä suuret. Tämä johtaa epätasa-arvoisuuteen viljelijöiden välillä. Meidän täytyy ottaa Venäjän vientikiellon aiheuttamat haasteet huomioon ja haluaisinkin, että kertoisitte meille erityisesti, haluatteko muuttaa suorien tukien aikataulua jäsenmaissa ja onko teillä muita tukitoimia tuloillaan viljelijöille jäsenmaissa, jotta näitä eroja voitaisiin kattaa? Well, I suppose it's very difficult. No, oletan, että on hyvin vaikea ratkaista tätä ongelmaa yhdellä kertaa, ja tämä kävi varmasti ilmi, kun keskustelitte valiokunnassa, koska eri jäsenvaltioissa on eri kantoja siitä, miten pitkälle voidaan mennä sisäisen ja ulkoisen lähentymisen alalla. Tiedän kyllä, että Latvian, Viron, Liettuan kaltaiset maat ovat edenneet lähentymisen osalta merkittävästä. Ensimmäistä kertaa laitettiin katto maksimimäärälle, jota voi saada, jos on läntisten demokratioiden suurtilallisia. Tämä ei varmaankaan ollut kovin helppoa näiden jäsenvaltioiden joillekin jäsenille, joten varmasti jos ajatellaan toimia, joihin on ryhdytty, niin on pyritty saman aikaan edistystä niissä maissa, joissa on ollut alhaisempi tukien taso. Katsotaan nyt, miten nämä toimet, joihin on ryhdytty, saadaan täytäntöönpantua ja otetaan nyt huomioon myös se jousto, jouston mahdollisuus, joka jäsenvaltioille on annettu. Jäsenvaltioissa voidaan lähteä lisätoimiin, jotta voidaan tukea jäsenvaltion sisäistä lähentymistä ja tämän tiedon pohjalta voimme sitten hoitaa puolivälin tarkastelun ja nähdä, mikä on tulos, miten se suhtautuu niihin tavoitteisiin, joita olette olleet mukana työstämässä. Tähän uudistuksiin tehtiin 8000 tarkistusta ja totta kai tässä pyrittiin tasapainoilemaan. Mutta näette varmasti tilastotiedoista, luvuista, että jotain edistystä on tapahtunut. Eri maissa on varmasti eri kantoja tässä yhteydessä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę pani poseł Neuchel. Pani poseł. Kiitos oikein paljon. Edustaja Noits. Arvoisa komission jäsen ehdokas. Minä puhun mehiläisten nimissä, kun se on suurin hyötyeläinryhmä maataloudessa. Ja mehiläisten pölyt kehittäminen on keskeistä maataloudessa. Kuitenkin mehiläiset myös antavat ymmärtää, minkälainen ympäristötilanne on. Mehiläisiltä kolme kysymystä. Tuetteko lajien monimuotoisuutta, joka tarjoaisi riittävästi ravintoa mehiläisille? Lisäksi mehiläiset kysyvät, huolehditteko siitä, että neonikotinoideja ei enää voi käyttää – koska ainoastaan terveet mehiläiset voivat huolehtia pölyttämisestä. Mehiläiset kysyvät myös, voidaanko huolehtia siitä, että ei viljellä GMOta, koska mehiläiset eivät tunne rajoja eri viljelylohkojen välillä tai jäsenvaltioiden välillä. Eli haluaisin tietää, mitä mehiläisten terveydelle tapahtuu seuraavan viiden vuoden aikana. Well, as you know, for many years the common Kyllä tiedän, vuosien ajan yhteinen maatalouspolitiikka on tukenut mehiläissektoria kansallisten mehiläisohjelmien kautta. Tarkoitus on ähm, mehiläisten hoitoa ja hunajan tuotantoa tukea. Äh, vuosien 2014-2020 ohjelma äh, on ottanut mehiläiset huomioon ja nämä torjunta-aineiden aiheuttavat haitat on otettu huomioon tänä vuonna. Euroopan unionin uudet säännöt torjunta aineille ja niiden aiheuttamille vaikutuksille ihmisiin. Ja näiden sääntöjen mukaan ei-kemialliset toimet ja muut vähävaikutteiset toimet ovat tuettuja näin YMP tukee myöskin äh, biologista monimuotoisuutta. Ymmärrätte, että kysymykset, jotka liittyvät äh, neokotanoiden kieltämiseen, äh, ovat sankopääosaston alaa, mutta tietyt sektorit, kuten mehiläissektori, ovat sellaisia, että niillä näiden aineiden käyttöä on rajoitettu kahden vuoden ajaksi huomattavasti, ja näiden kahden vuoden aikana komissio tulee tekemään arvion ja ottamaan huomioon tieteellisen tiedon kehittymisen. Tämä arvio tulee sitten ohjaamaan komissiota siinä, minkälaisia päätöksiä tulevaisuudessa teemme. Dziękuję, proszę panią poseł Petri, bardzo proszę. Hvala. Gospodine Hogan, sve veći broj ljudi, posebice mladi. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, hyvä herra Hogan. Monet ovat lähteneet maaseudulta kaupunkeihin paremman elämän toivossa ja kylät kuolevat. Jotta väestö säilyisi maaseudulla, meidän täytyy tarjota heille paremmat elinolosuhteet, parempi infrastruktuuri, parempi tulotaso. Eli mitä ovat ne toimet, joihin aiotte ryhtyä, jotta väestö saadaan pysymään kylissä? Koska tuolloin meillä olisi riittävää elintarviketuotantoa ja voisimme suojella ympäristöäkin asianmukaisella tavalla. Maaseutuväestöä väestöä täytyisi palkita kunnollisella tavalla. Eli mietiskelen tässä sitä, oletteko valmis harkitsemaan jonkinlaisia suorien tukien järjestelmää ympäristön suojelemiseksi maaseutualueilla? No, uskoakseni nyt on jo merkittävää tukea suoriin tukin vihehdettömyys toimeisiin, toimiin ja maaseudun kehittämistoimiin. Tämän suuren osuuden osalta on jo tunnustettu YMPssä, miten tärkeää on pyrkiä tavoitteisiin, jotka mainitsitte maaseudun kehittämisohjelman puitteissa. Niiden tavan kautta on myös mahdollisuus tukea kehitystä, peruspalveluita, sosiaalisia toimia. Kaikki nämä toimet ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan ylläpitää maaseutua. Kaikissa jäsenvaltioissa on esitetty näitä suunnitelmia. Virkamiehet ovat hyvin työn touhussa siellä. Ja tarvitsemme varmasti arvion siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään, mutta yksi perusvaikeus, joka jäsenvaltioissa on se, miten maaseudun ihmiset, nuoret ihmiset, joilla ei ole paljon työtä, miten he voivat saada riittävästi sitten yhteisrahoitusta rahoituslaitosten kautta eurooppalaisiin hankin. Olen Euroopan investointipankin ja muiden rahoituslaitosten kanssa yhteistyössä, jotta voitaisiin katsoa, miten voidaan yhteisrahoituksen kautta auttaa käyttämään maaseudun kehittämisohjelmia, jotta saadaan enemmän taloudellista toimintaa, enemmän työllisyyttä maaseutualueilla ja sitä kautta kestävyyttä ja enemmän elämää näille alueille. Dziękuję. Tak, niektórzy już twierdzą, że wspólna polityka rolna staje się polityką rolno Kiitos. YMP on jo agroympäristöpolitiikkaa. Seuraavaksi Branen. Um, Hogan. Kiitoksia puheenjohtaja herra Hogan. Te pärjäätte hyvin nyt kaksi tuntia takana ja yksi jäljellä. Oli hienoa kuulla, että teidän mielestänne on tärkeää leikata maatalouden hiilidioksidipäästöjä maatalouden tehostaminen on aiheuttanut paljon maaperän erosiota ja tämä on aiheuttanut vakaviin tulvaongelmiin eräissä paikoissa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa tänä talvena. Oletteko sitoutunut siihen, että takaatte sen, että sellaisia maatalouden menetelmiä, jotka suojelevat maaperää, käytetään kaikkialla eh, Euroopan unionin alueella. Ehdotatteko uusia toimia, että voisimme suojella eurooppalaista maatalousaluetta tulvilta? Tämä on tärkeä asia ja meillä on jo keinoja käytössä. Meillä on agroympäristötoimia, mutta olen sitoutunut siihen, että vesipuidirektiivin kautta tätä tilannetta parannettaisiin. Tämä on olennainen osa ja se on myöskin kiinnostava YMPn kannalta ja maatalousvaliokunnalle tämä on kiinnostava asia, koska meidän täytyy turvata tämä uhan alla oleva maaperä ja vesi ja varmistaa se, että ne ovat olennainen osa kestävää politiikkaa aikaisemmin puhuin 40 äh, prosentista maata ja vettä, joka on uhan alla, ja omassa maassani ministeri on ryhtynyt toimiin. Monet ovat vastustaneet näitä, mutta tarkoituksena kuitenkin on ollut varmistaa se, että tiedämme, missä näitä vesilähteitä on ja miten niitä äh, voidaan suojella, ja itse aion viedä tämän tyyppistä politiikkaa eteenpäin. Ja sitten sitten seuraava kysymyskierros ensimmäisenä herran Garcia. Señor candidato a comisario de agricultura, señor. Kiitos. Komission jäsen ehdokas herra, ehdokas herra Hogan, oli hienoa, että puhuitte siitä, että parannetaan koko elintarvikeketjua. Espanjan lainsäädännön kautta on saatu hyviä tuloksia. Ja yksi ala, joka kärsii, on hedelmä- ja vihannesketju. Haluaisimme yksinkertaistamista ja parantamista vuoteen 2015 mennessä. Erityisesti vihannekset ja hedelmät tarvitsevat kunnollisen hallintojärjestelmän kriisitilanteita varten. Ja toivoisin, että voisitte puhua vähän kriisinhallintaosiosta tuossa rakenteessa. Ja vielä toinen kysymys mitä tulee järjestelmään, joka on tällä hetkellä käytössä syrjäisimpien alueiden osalta? Markkinoita tuetaan näillä alueilla ja komission jäsen Jolos teki yhden ehdotuksen, josta ei saatu oikein mitään tuloksia. Onko teillä mitään ajatuksia siitä, voitaisiinko näitä erityisehtoja syrjäisempien alueiden osalta jotenkin jatkaa? I, do understand that there was a... Ymmärrän, että meillä on <clears throat> politiikkaa edellisessä ohjelmassa liittyen syrjäisimpiin alueisiin. Tämä on erittäin tärkeä ohjelma. Se on luotu vuosia sitten ja se käsittelee erityisesti saarialueiden tilannetta. Tiedän, että uudelleen arviointi ollaan tekemässä tällä hetkellä ja tulen palaamaan tänne valiokuntaan vuonna 2015 tämän asian tiimoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on alueita, äh, esimerkiksi Portugalissa, jossa ohjelma vaikuttaa jo maidon tuotantoon, niin me otamme huomioon kaikki kulut ja lisä kulut, jotka koituvat, kun tuotteita viedään kaikkien syrjäisimmille alueille. Otamme tämän huomioon kriisinhallintaan liittyen meillä on markkinatoimien työkalupakki, olivat kyseessä sitten interventiot, varastointi tai markkinoilta liiallisten tuotteiden poisveto. Kaikki nämä asiat ovat toimia, joihin me ryhdymme tiettyjen tuotteiden osalta. Meillä on poliittinen tilanne Ukrainan vuoksi joka aiheuttaa sen, että me käytämme näitä välineitä täysin hyväksemme. Komission jäsen Charles on jo sitoutunut tähän, mutta hänen täytyy saada tarvittavat äh, varat budjettipääosaston suostumuksella käyttöön. Ja meidän täytyy varmistaa se, että me voimme tasapainottaa tilanteen, ähm, kun meillä on varastoja ja marginaaleja. Meidän täytyy varmistaa se, että myöskin tuottajan tilanteen elinkelpoisuus säilyy. Luonnollisesti te varmasti tämän pidätte mielessänne. Kiitos. Sitten Rebecca. Domnule comisar eh, desemnat, vorbeați de găsirea unor noi piețe de desfacere. Kiitos. Hyvä komission jäsen ehdokas. Markkinat eurooppalaisille tuotteille kriisin aikana on erityisen tärkeä kysymys ja nyt meillä on kriisi päällä. Tämä liittyy tietenkin Venäjään. Jotta voitaisiin päästä tästä umpikujasta ulos ilman, että luodaan epäreilua kilpailutilannetta, jolla olisi negatiivisia vaikutuksia markkinoihin ja kuluttajiin. kuluttajiin. Te tuette työpaikkojen luomista ja tämä saattaa johtaa täysin päinvastaiseen tilanteeseen, jossa työpaikkojen määrä vähenee. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Olisitteko valmis tekemään jotakin, jotta vientiä eurooppalaisten markkinoiden ulkopuolelle lisättäisiin? Ehkä meidän ei tulisi odottaa kokonaista vuotta ratkaisun löytämiseksi. Me voimme odottaa, mutta tuottajat eivät voi odottaa. Ymmärrän, että tuottajat eivät voi odottaa, koska taloudellinen tilanne on hyvin vaikea. Komissio on jo toiminut nopeasti ja voinut tehdä niin, koska YMPtä on uudistettu. Elokuussa siis ja komission jäsen Jollos pyrkii huolehtimaan siitä, että lisätoimiin voidaan ryhtyä 165 miljoonaa tukea. Miten tämä toteutetaan, mistä rahat saadaan? Tämä on vielä keskustelun aihe, kun tämä on hankala kysymys, mutta ymmärrän, että tämä on aivan erityisen tärkeä ongelma. Olen selkeästi aikaisemmin antanut ymmärtää, että vahvistettu budjetti vuodesta 2015 eteenpäin mahdollistaa viennin tukemisen – 200 miljoonia naa, eikä 60 kuten aikaisemmin. Ja aion toimia niin, että pyritään avaamaan uusia markkinoita, jotta voidaan vähentää painetta perinteisillä markkinoilla, joita meillä on perinteisillä alueilla. Joten komission virkamiesten kanssa yhdessä, ja kuten aikaisemmin mainitsin, kaikkien eri välineiden kautta, ajatellen myös lähetteläitä ja muita, pyritään saamaan kaikki mahdollinen tuki muista maista, jotta voidaan avata uusia markkinoita, jotta emme olisi niin riippuvaisia, kun olemme vähän hankalilla poliittisilla maantieteellisillä alueilla tällä hetkellä. Ymmärrän kysymyksenne. Komissio pyrkii saman hyväksymän tälle komission kollegiossa 15. lokakuuta, kun nähdään budjettilaskelmat tässä yhteydessä. Voimme ehkä paremmin tietää, miten nopeasti pystymme vastaamaan. Kiitos sitten Melo. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Toivottavasti teidät nimitetään tehtävänne. Minun kysymykseni oli seuraava. Tämä koskee sukupolven vaihdosta. Tiedämme, että tilastollisesti meillä on yksi alle 35-vuotias viljelijä, yhdeksän yli 55 vuotiasta kohti. Tämä on hirvittävä tilastollinen tilanne ja Bulgariassa tilanne on vielä vaikeampi. Saksassa meillä on yksi nuori viljelijä kolmea yli 55-vuotiasta kohtaan. Ja tässä näemme, että komission täytyy tehdä jotakin, jotta saisimme lisää nuoria viljelijöitä. Tämä on aivan välttämätöntä, jos haluamme pitää maaseudun viljeltynä. Haluaisin tietää, mitä komission jäsenehdokas haluaa tehdä asiassa. Luonnollisesti tämähän vaatii rahaa, ja mitä rahaan tulee, hyvä komission jäsenehdokas, haluaisin tietää, ottaen huomioon, että teillä on paljon budjettirajoituksia, mikä teidän kantanne on? Kasvatetteko vai pidennettekö yhden budjettia Well, I will be certainly doing whatever I can. Minä tulen tekemään kaikkeni, jotta talousarviosta pidetään kiinni, mutta minun mielestäni me voimme saada lisää määrärahoja muiden komission jäsenten kautta horisontti 2020 ja monesta, monelta muulta osa-alueelta. Ja tulen tekemään selväksi haluni tehdä työtä näiden talousvälineiden kautta, jonka kautta me voimme luoda työpaikkoja maaseutualueille ja ne, jotka kärsivät talouskriisistä, niiden tulisi saada erityisiin projekteihin rahoituslaitokselta rahoitusta. Nämä ovat reaaliaikaisia asioita ihmisten ja erityisesti nuorten kannalta, koska heillä ei ole mahdollisuuksia yhteistyöhön rahoituslaitosten kanssa. Sukupolven muutos on hyvä asia, sitä tarvitaan eurooppalaisessa maataloudessa. 69 prosenttia alle viiden hehtaarin viljelijöistä, se on suur, heitä on suuri määrä ja he edustavat vanhempaa sukupolvea. Eli olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme aloitteita sen suhteen, miten me voimme jäsenvaltioiden avustuksella luoda kumppanuuksia ehkä ensivaiheessa kun tuki menee vanhemmalle väestölle, niin se ei kannusta vanhempia antamaan viestikapula nuoremmalle sukupolvelle. Joskus tässä voi olla kysymys kulttuurisistakin seikasta, eli meidän täytyy vanhemman sukupolven pelkoja tulotason suhteen hälventää ja vahvistaa, varmistaa heille se, että vakuuttaa heidät siitä, että maailmanloppu ei tule, jos tämän kapulan siirtää nuoremmille. 25 prosenttia tulisi antaa YMP-uudistuksesta nuorisolle, aivan kuten Euroopan parlamentti on omissa ehdotuksissaan vaatinut. Grazie Presidente e grazie Commissario designato. Io... Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas. Minä haluaisin puhua aiheesta, joka usein jää syrjään maatalouskeskustelussa. Kuitenkin se on tärkeää. Tutkimus ja innovaatio. Maataloustutkimus on hyvin pirstaloitunut Euroopan unionissa. Usein ajatellaan perustutkimusta eikä sovelluksia ihan tilatasolla. Minusta tuntuu, että tiedemaailma ja maanviljelijät pitää saada jotenkin yhteistyöhön, jotta voidaan vahvistaa maataloussektorin kilpailukykyä. Tämän on vastattava myös yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka kohdistuvat ympäristöön. Mitä aiotte tehdä, jotta voitte tukea tutkimusta ja innovaatiota maatalousalalla lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä? Kiitos. Olen samaa mieltä kanssanne. Tiedon välittyminen, tutkimus ja kehitys ovat kaikki avainasemassa, kun haluamme niukoin resurssin tuotantoa tehokkuutta kasvattaa. Tämä liittyy yhteiskunnan haasteisiin ohjelmaan, joka on saanut 3,85 eh, miljardia euroa. Tämähän on mittava budjetti. Tämä koskettaa myöskin eh, bioteollisuutta ja meriteollisuutta. Tämä jakautuu siis eri aloille tämä ohjelma. Mutta me voisimme käyttää Horisontti 2020 eh, ohjelman vipuvoimaa eri aloilla ja pyrkiä näin auttamaan nuoria ihmisiä ja vakuuttamaan heidät ja meidät siitä, että tämä on tapa päästä eteenpäin. Näin voimme auttaa nuoria uusin ajatuksin, uusin innovaatioin, uusin tutkimustuloksiin, kun meillä on vähemmän resursseja kuin ennen käytössämme. Olen hyvin innokas tukemaan tätä ähm, maaseudun kehittämisen ohjelmissa. Tämä on yhtä tärkeää. Meillä on erilaisia kumppanuuksia, innovaatioita innovointikumppanuuksia ja pyrin varmistamaan sen, että meillä on ohjelmia, joita voimme tarjota jäsenmaille, jotta nopeasti ja innovoivasti he voivat nämä päämäärät saavuttaa, jotka tässä mainitsitte. Ja sitten seuraava kysymys, kierros ensin Erdos. Nem a szót tisztelt biztos erőt úr, az öntözött mezőgazdasági területek az egyik legfontosabb. Hyvä komission jäsen ehdokas kastelun viljelyalan kasvattaminen ei ole tärkein painopistealue maataloudessa. Unkarissa meillä tällaisia maapalloja on aivan tarpeeksi ja seuraavassa vaiheessa halutaan pyytää komissilta tukea, jotta tavoitteet saavutetaan. Kolme kysymystä. Oletteko te sitä mieltä, että kasteltua viljelyalaa tulisi lisätä? Sitten maaseudun varojen lisäksi, mitä lisävaroja voitaisiin käyttää, jotta uusia kastelujärjestelmiä voitaisiin ottaa käyttöön, ja mitä erityisiä toimenpiteitä olisitte valmis ottamaan käyttöön, jotta maaseudun kehittämisen yhteydessä kastelujärjestelmiä voitaisiin parantaa? Tässä todella nähdään, mitä konflikteja eroja on pohjoisen ja etelän välillä kasteluun liittyvät toimet ovat tästä hyvä esimerkki. On huolehdittava vesin määristä ja veden laadusta, jotta voidaan ruokaa tuottaa, joten jäsenvaltiot ja alueet voivat nyt eksplisiittisesti tukea kastelujärjestelmiä maaseudun kehittämisjärjestelmän kautta, eli uudenlaista tukea viljelijöille ja alueille, jotta voidaan käyttää maaseudun kehittämisvaroja kasteluun joten kastelujärjestelmät tilakohtaisesti voidaan joko parantaa nykyjärjestelmää tai kastella uusia alueita. Investoinnin pitää tietenkin vastata tiettyihin vaatimuksiin maaseudun kehittämisasetuksessa, mutta nämä säännöt ainakin tuovat lisää varmuutta. Epävarmuus on aikaisemmin haitanut kansalaisia ja yhteensopivuus direktiivin kanssa on tietenkin tärkeä investointi. On mahdollista melko kevyin perustein silloin, kun vettä on riittävästi tarjolla. Eli kun vesitasapaino on tällä hetkellä hankala, niin silloin ehdot, ehdot ovat tiukemmat. Ja toivon, että jäsenvaltiot, jotka voivat joustavat, mahdollisesti toimia voivat käyttää tehokkaasti tätäkin alaa hyväkseen, kun ruokaa tuotetaan. Kiitos. Kiitos sitten Sani. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen ehdokas. Tänä aamuna olemme puhuneet paljon siitä, kuinka YMP toimii, kuinka se rakentuu. Ehkä meidän pitäisi keskustella myös YMPn tarkoituksista, päämääristä. En ole tässä ainut. Yhteinen maatalouspolitiikka tähtää siihen, että me tuotamme riittävästi laadukasta ruokaa reiluin, kohtuullisin hinnoin Euroopassa jotta saamme 500 miljoonalle kansalaiselle ruokaa lautasille. Luonnollisesti ähm, meillä on hyvin paljon kansalaisia, jotka ovat vaarassa joutua äh, nälän uhraamiksi. Tiedättekö te, että meillä on ruoka, ruoan hinnan ja ruo, ruokaturvan suhteen todellisia ongelmia, esimerkiksi Unkarissa? Oletteko tietoisia tästä? Tunnetteko te olevanne vastuussa tilanteesta ja minkälaisia toimia te aiotte toteuttaa, jotta tämä ruokapula Euroopassa saataisiin loppumaan ja ruokaturvallisuus taattua? entisenä Irlannin ympäristöministerinä olin osa ilmastoneuvotteluja, jossa Durbanissa puhuttiin myöskin ruoka-asioista kaksi vuotta sitten, eli täysin ymmärrän tämän kysymyksenne taustan. Tämä on valtaisa kysymys, josta monet eivät ole tietoisia ruokakeskustelussa – meillä on ruokaköyhyydessä eläviä ihmisiä miljoonia maailmassa, vaikkakin meillä me tiedämme, että periaatteessa ruokaa on tarpeeksi. Sitten mitä verotus, verotuksellisiin keinoihin tulee, minä en voi niihin puuttua. Tässä on kysymys jäsenvaltioiden poliittisista prioriteeteista ja siitä, asettavatko he elintarvikkeille lisäveroja. Monissa jäsenvaltioissa näin ei tehdä mutta en millään muotoa voi vastata olettaen, että tiedän mikä jonkun jäsenvaltion tilanne näissä elintarvikkeiden verotusasioissa on. Tässä täytyy puhua myöskin markkinoiden monipuolistamisesta. Tietyt markkinat voivat selvitä ja löytää vientimahdollisuuksia, toiset eivät. Sitten tässä liittyy, tähän liittyy myöskin monenvälisyys, ja minä haluaisin todellakin varmistaa yksinkertaistamista ja harmonisointia, byrokratian purkamista ruoantuotannossa ja myöskin haluaisin pitää kiinni kuluttajan oikeuksista, niitäkin täytyy suojella. Ja nyt sitten viimeinen kysymyskierros. Puheenvuoron saa Kalinovski. Dziękuję bardzo. Padło dzisiaj bardzo dużo pytań. Kiitos oikein paljon. Me olemme kuulleet tänään monia kysymyksiä, jotka liittyvät Venäjän tuontikieltoon ja kilpailun epätasapainoon. Minun kysymykseni on seuraavalainen. Miten näette ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tulevaisuuden Euroopassa? Tarkoitus oli leikata päästöjä ja tuoda lisää tuloja viljelijöille, mutta nyt on yhä enemmän tekijöitä, joita nyt markkinoidaan, jotka ovat kolmansista maista Euroopassa. Komissio on ehdottanut, että biopolttoaineiden, liikenteen biopolttoaineiden tavoitetta leikattaisiin 50 prosenttisesti. Mikä on nyt teidän näkökantanne? Miten suhtaudutte siihen, että maankäyttö muuttuu niin, että lähdetään viljelemään biopolttoainetta varten. Miten suhtaudutte siihen, kun ajatellaan, että biopolttoaineita tuotetaan sekä EU:ssa että kolmansissa maissa. Biofuels, uh... Uskoakseni biopolttoaineiden kohdalla on tapahtunut suuri muutos viime vuosina. Ihmiset olivat aluksi hyvin innoissaan poltto, biopolttoaineiden tuotannosta kymmenen vuotta sitten Irlannin parlamentin jäsenenä. Äh, voin sanoa, että siellä oli paljon loppausta ja äh, vihreän puolueen edustajat kertoivat, kuinka paljon biopolttoaineet muuttaisivat tilannetta vaikka tunnustettiin, että se korvasi elintarviketuotantoa ja tämä aiheutti epätasapainoa, johon piti puuttua. Biopolttoaine on vaihtoehtoinen tapa kehittää hyvin tärkeitä uusiutuvan energian muotoja ja me eh, ilmaston ja energian alalla otamme huomioon nämä mahdollisuudet. Eh, meidän täytyy ottaa uusiutuvat energiat huomioon. Ellei me monimuotoista niitä näillä aloilla, me emme pysty riittävää e- energiaturvaa Euroopassa luomaan. Tarvitsemme sitä elintarviketurvan rinnalle. Tämän vuoksi puheenjohtaja Juncker on pyytänyt asiasta huolehtimaan kahta puheenjohtajaa. Herra Katainen huolehtii eh, investointi- ja talouspuolesta ja Slovenian komission jäsen energiasektorista nämä asiat, energia ja elintarvikkeet, riittyvät toisiinsa ja meillä pitää olla horisontaalista keskustelua ja väittelyä siitä, kuinka nämä elintarviketurvallisuuskysymykset voimme täyttää, mutta myöskin energiaturvallisuuden.